Good morning, everyone. I invite you to start the working day in our Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa kokoukseemme. Jos mitään vastalauseita ei ole, tämän päivän esityslista on hyväksytty tulkkaus 21 kielellä. Sähköisesti ovat kokousasiakirjat saatavilla, kuten tavallista, ja kokous toistetaan internetissä suoratoistona. Koordinaattoreiden suositukset on jaettu sähköisesti. Jos kukaan ei niitä vastusta, niin voimme ne hyväksyä. Kokouksemme pöytäkirjat 21. maaliskuuta. Ja jos kukaan ei vastusta, niin niitäkin pidetään hyväksyttyinä. Ensimmäinen kohta päivän esityslistallamme on kertoa teille käynnissä olevissa toimintavälisistä neuvotteluista –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 Eli kolmikantaneuvottelut kiertotalouspaketista. Ensimmäinen epävirallinen kolmikantaneuvottelu käytiin jätepaketista ja yhdessä neuvoston kanssa kävimme näkemysten vaihtoa kaikkein oleellisimmista poliittisista kysymyksistä. Ja keskustelut pohjautuivat parlamentin kantaan 17. maaliskuuta ja Koreperin kantaan, joka oli peräisin 18. maaliskuuta. Ja niillä katsottiin osittain parlamentin tarkistukset. Neuvoston ja parlamentin näkemyserot kriittisissä kohdin tässä asiassa ovat olemassa. Ne sisältävät kaatopaikkatavoitteet ja kierrätystavoitteet, poikkeukset näihin tavoitteisiin pääsemisissä. Laskentamenetelmän käyttöönotto, kuten myöskin elintarvikehävikki. Erosta riippumatta keskusteluja vietiin eteenpäin rakentavassa hengessä ja päätettiin siitä, että poikkeuksia direktiivin soveltamisalasta voitaisiin myytää ruokahävikki, sivutuotteet ja muut tämänkaltaiset asiat menevät teknisen tason käsiteltäväksi ja seuraava kokous on 26.6. Onko kommentoitavaa? No näin siirrytään seuraavaan kohtaan. Esittelylistallamme edustaja Guutelandin mietintö energiatehokkuudesta. Anna hänelle puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you, Chair, and uh, thank... Kiitos uh, puheenjohtaja, kiitos uh, kollegat. Kaikille, jotka ovat paikalla. Mielelläni esittelen lausuntoni energiatehokkuudesta teille kaikille. Minulle tämä on tie kohti tulevaisuutta, voimavarojen parempi käyttö, älykkäät mahdollisuudet markkinoille, joilla on hyvin paljon potentiaalia energiatehokkuuteen ja tätä kautta kykenemme astumaan kohti kestävää yhteiskuntaa. Tämä on ollut paikka, käytössä vuodesta 2012, mutta johtuen markkinoiden epäonnistumisesta me emme ole onnistuneet käyttämään energiatehokkuuden potentiaalia. Nyt meillä on mahdollisuus parantaa tätä huomattavasti. Ja Euroopan täytyy ottaa tämä mahdollisuus ja tehdä energiatehokkuudesta parempaa. Energiatehokkuus tekee Euroopasta vahvemman ja meidän täytyy varmistaa, että me ylläpidämme johtavaa rooliamme matkalla kohti energiatehokosta yhteiskuntaa. Tämä merkitsee sitä, että luomme satoja ja tuhansia ja riippuen miten korkea kunnianhimotaso meillä on jopa miljoonia uusia työpaikkoja, kun me parannamme Eh, yritysten varmuutta eh, investoida uusiin teknologioihin. Energiankulutus on laskenut koko ajan vuodesta 2010 eh, samaan aikaan kun BKT on noussut. On selvää, että energiatehokkuus toimenpiteet tukevat aktiivisesti taloudellista kasvua. Ja Tällä tavalla voimme antaa todellisen äh, lähtölakauksen äh, työllisyydelle oikeilla investoinneilla. Äh, mallit osoittavat, että työllisyyden kasvattaminen on mahdollista. Nyt on vain kysymys siitä, kuinka kunnianhimoiset tavoitteet meillä on. Me voimme lukea, luoda noin 14 000 jopa 5 miljoonaa työpaikkaa. Korkeammat energiatehokkuustavoitteet luovat etuja myös eh, Euroopan kansalaisten terveydelle, koska monia tuhansia elämiä voidaan eh, pelastaa joka vuosi, eh, kun saasteiden määrää vähennetään. Meillä on mahdollisuus parantaa miljoonien ihmisten tilannetta, niiden kohdalla siis, jotka kärsivät energiaköyhyydestä ja me voimme prioritisoida tässä myös taistelua köyhyyttä vastaan. Tehoton energian käyttö estää esimerkiksi energialaskujen vähenemisen. Energiatehokkuustavoitteiden parantaminen vähentää saasteita ja parantaa myös energiariippumattomuutta ja eh, energian tuontia voidaan vähentää merkittävästi ja 2021-2030 fossiilisen polttoaineen tuonnin vähennys tulee säästämään 288 miljardia euroa. Näistä syistä ja monista muistakin syistä Envi esittää sitovia energiatehokkuustavoitteita 40 prosenttia vuodelle 2030. Me asetamme tässä perustan tulevaisuudelle ja komission vaikutusten arviointi osoittaa, että 40 prosentin tavoite on kustannustehokkain pitkän aikavälin näkökulmasta. Enemmän voidaan tehdä myös kansallisella tasolla ja sen vuoksi tässä mietinnössä otetaan esiin sitovat kansalliset tavoitteet ja tässä pyritään artiklassa 7 myös sulkemaan porsaanreijät tämä maksimoi parannukset kansallisella tasolla ja parantaa myös ennustettavuutta ja investointien varmuutta. Sen lisäksi mietinnössä esitetään, että velvoitteet peruskorjata julkisia rakennuksia artiklassa 5 koskisi kaikkia julkisia elimiä. Rakennuksilla on erityisen suuri potentiaali tulevaisuudessa, kun parannetaan energiatehokkuutta meidän täytyy varmistaa, että puutumme tähän mahdollisimman paljon. Kaikki nämä kannat on jo hyväksytty parlamentissa viimeksi vain vuosi sitten. Sen jälkeen me olemme saaneet myös Pariisin ilmastosopimuksen, joka enemmän kuin mikään vahvistaa vaatimuksia, että unioni kantaa tavoitteensa. Me emme voi parlamenttina esittää kantoja ja sitten hylätä se, kun me lähdemme puhumaan lainsäädännöstä. Meillä on maine, jota meidän täytyy puoltaa. Sitten nämä älymittarit. Kaikki nämä, kaikilla näillä älymittareilla on ihan hyvä potentiaalia, Ja, ja tämän ei tule estää muita tehokkaita ratkaisuja. Ja sitten on tällaisia rakennuksia, keskusrakennuksia, jossa, johon tulee tavallaan ulkopuolelta vesisähkö ja lämpö. Tämä voi luoda myös uuden tyyppistä energiaköyhyyttä, kun äh, alennetaan äh, lämpötiloja äh, asunnoissa, jotta voidaan maksaa vähemmän laskuja, mutta ihmisten ei tule kuitenkaan joutua palelemaan. Tällaiset älymittarit voivat olla ratkaisu, mutta voidaan myös tehdä muita parannuksia rakennuksia niin, että parhaat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut energiatehokkuuden parantamiseksi valitaan. Envi antaa tässä vain lausunnon. Päävastuu on ITRE-kollegoilla. Parlamentti hyötyisi vahvasta Envin kannasta ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä kollegoiden kanssa muissa, muista poliittisista puolueista, jotta saavutamme nämä tavoitteet. Tarkistusten määräaika on 14. kesäkuuta. Kiitos. Thank you very much, Madam Goodland, with so many good news. Kiitoksia. Näin paljon hyviä uutisia, niin kyllä kannattaa vauhdittaa tätä mietintöä. Se on kaikkien edun mukaista. Edustaja Bellet. Yeah, to the... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle. Kollegat, Trump vetäytyy Pariisin sopimuksesta. Tämä on pahoiteltavaa, surullista ja typerää. Tämä ei kuitenkaan muuta tarvettamme jatkaa valitsemallamme tiellä energiatehokkuuden parantamisessa. Tämä me kaikki ymmärrämme. Suurin osa ainakin varmasti on tästä samaa mieltä. Meidän täytyy keskittää ponnistelumme niille aloille, joissa on suurin potentiaali. Ennen kaikkea siis rakennusalalla on toimittava. Varjo esittelijänä päästökauppajärjestelmässä antanut ehdotukset, jotka liittyvät myös päästökauppaan. Meidän on määriteltävä tavoitteen päästökaupan ulkopuolella. Neuvottelut jatkuvat päästökauppajärjestelmästä. Siellä täytyy eh, jatkossakin ponnistella ja panostaa tähän työhön. Eli tarkoituksenamme tulisi olla painostaa jäsenvaltioita hyödyntämään myös näitä muita aloja, joilla mahdollisuuksia on, muiden muassa rakennusala. No sitten sitovat tavoitteet. Viittasitte jo ITRE-valiokuntaan. Esittelijä Gierek kuuluu teidän ryhmäänne ja hän ehdottaa 30-40 prosentin välillä olevaa tavoitetta. Tätä ehdotusta pitäisi harkita. Kenties se voisi täysistunnossa saada enemmistön taakseen. Tätä ei mitenkään voi tietää, mutta on pohdittava mahdollista kompromissiehdotusta. On huolta liittyen siihen, että kansallisesti nämä tavoitteet eivät olisi sitovia. Voi olla, että se saadaan tulokseksi tästä prosessista. Huolta liittyy siihen, miten pääsimme, pääsisimme sitten EUn yleistavoitteeseen tätä kautta. Täytyy päästä tavoitteeseen sillä ehdolla, että komissio jatkaa omia ponnistelujaan, kehittää välineitä, mekanismeja, jotta voidaan varmistaa, että todella tavoitteeseen päästään. Viittaan tähän ekosuunnitteluhankkeeseen ja liikennealahankkeisiin. Olemme vakuuttuneita, että kyllä täytyy olla mahdollista päästä tähän EU-tason sitovaan tavoitteeseen. No sitten pekoyritykset. Lia viittasi siihen, miten tärkeitä pekoyritysten energiaauditointi on. Tätä kautta on mahdollisuuksia saada parannusta aikaan. Sieltä löytyy paljonkin potentiaalia. Jäsenvaltioiden tulisi ottaa käyttöön mekanismeja kannustimia. Pitäisikö näiden olla sitten pakollisia ratkaisuja? Pitäisikö kaikin keinoin niitä stimuloida? Totta kai välineistä olemme samaa mieltä, mutta siitä, että tulisiko niitä olla pakollisia, niin täytyy varmasti vielä keskustella. Ja sitten puheenjohtaja, esittelijä, kollegat, esittelijä ehdottaa, että ei puututtaisi artiklaan 5. Sehän ei kuulu komission ehdotuksen alaan, mutta tästä huolimatta Olemme esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että artiklaan 5 tulisi kyllä puuttua ja käyttää mahdollisuutta hy- käyttää hyväksi tai laajentaa tätä soveltamisalaa koko hallintoon. Tämä ehdotus varmasti saa myös meidän tukemme tätä kautta. Tämä on meidän ryhmämme päälinjaus. Uh, Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Velet. Seuraavana edustaja Wisniewska. Hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia tästä lausunnoista, kiitoksia neuvotteluista ja kokouksista, joita on käyty tämän asian parissa ja todellakin olemme samaa mieltä siinä, mitä totesitte, varsinkin artiklasta 9.1 meidän tulee hyödyntää uusia menetelmiä rakennuksissa ja tulee mukautua jokaisen tilanteeseen ja katsoa, mikä on teknisesti mahdollista ja taloudellisesti toteutettavasti. Ah, now we have interpretation. Okay. Thank you. You can continue. Dobrze. Bardzo dziękuję Pani sprawozdawczyni za wykonaną pracę, za spotkania. Chcę powiedzieć... Niin, siis kiitän näistä kaikista järjestetyistä kokouksista ja olen aivan samaa mieltä siitä, mitä esittelijä sanoi artikasta 9.1. Myös äh, kerrostaloissa tulisi katsoa rakennustapoja ja sopeuttaa ne tilanteeseen, tekniset mahdollisuudet, taloudelliset mahdollisuudet tilanteessa ja suhteellisuus tulisi säilyttää suhteessa siis tehtyihin säästöihin. Tekninen energiakulutuksen puoli mm, on hyvin monimuotoista. Kaikki riippuu esimerkiksi rakennuksen iästä ja monista muista tekijöistä. Se riippuu myös siitä, missä rakennukset ovat maantieteellisesti. Komission arvio on tässä syystä hyvinkin optimistinen ja meidän täytyy olla realistisempia tässä suhteessa ja asettaa asia oikeaan asiayhteyteen. Siitä syystä <clears throat> odotan mielenkiinnolla komission vastausta esittelijän tarkistuksiin artiklassa 5, mistä pääsenkin niille aloille, jos en ole samaa mieltä esittelijän kanssa. Yksi niistä on tämä 40 prosentin tavoite. Esittelijän näkemyksen mukaisesti saavutettaisiin sitova tavoite kautta Euroopan unionin. No, se on tietysti johdonmukaista aiemman parlamentaarisen kannan kanssa – Eli se ei ole siinä mielessä mikään yllätys, mutta joka tapauksessa se on ongelmallista. Olen samaa mieltä siinä, että energiatehokkuus on aivan erinomainen tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä ja saavuttaa resurssien käytön optimointi. Mutta erilainen teknologinen ja poliittinen lähestymistapa on tärkeää Mehän puhumme jäsenvaltioiden kannoista ja neuvostotasolla sopimuksen mukaan johdonmukainen kanta on hyväksytty. Siitä huolimatta komission ehdotus menee pidemmälle kuin mitä neuvostomandaatti on, ja siitä syystä siitä käydään neuvostossa erittäin vilkasta keskustelua. Esittämällä tämänkaltaisia ehdotuksia olemme joutumassa suoraan jäsenvaltioiden kanssa kiistoihin. Emmekä, enkä usko, että näitä kiistoja me voimme voittaa. Jäsenvaltioilla on perustansa, koska ne pohjautuvat teknologisiin näkökohtiin, jotka ovat seurausta tässä ehdotuksesta. Teknologisilla saavutuksilla on kuitenkin rajansa ja nämä rajat ovat erilaiset toimialakohtaisesti. kohtaisesti 40 prosentin äh, tavoite on radikaali muutos ja en voi sitä hyväksyä, se on liian paljon. Lisäksi en myöskään hyväksy 21, joka on merkittävä muutos. Tämän lisäksi myös artikla 7 tarjoaa joustavuutta. Ja tästä syystä en täysin ymmärrä esittelijän huolenaiheita kohdassa 21. Esittelijän kannat ja komission näkemys mielestäni ovat hankalia, kun puhutaan energiaköyhyydestä. Se tapa, jolla komissio laskee energiaköyhyyttä, näyttää siirtävän vastuun energiaköyhyydestä jäsenvaltioiden kontolle, ottamatta huomioon, että yhtä yksittäistä menetelmää ei ole energiaköyhyyden laajuuden arvioimiseksi. Täytyy katsoa energiasäästöjä ja niitä, ovatko ne saavutettavissa köyhille. Tämänkaltainen laskelma saattaisi johtaa siihen, että investoijat syyllistävät tiettyä väestön osaa, mikä taas puolestaan saattaa johtaa energiahintojen nousuun. Mutta tietysti suhtaudun avoimesti siihen, että asiasta käydään keskustelua, puheenjohtaja. Kiitoksia. Edustaja Avor seuraavana. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle tästä asiakirjaluonnoksesta ja erinomaisesta yhteistyöstä, kun lausuntoa on valmisteltu. Me vihreät tuemme vahvasti lausuntoluonnosta, aivan erityisesti tietyissä täsmäkysymyksissä. Minun mielestäni 40 prosentin tavoite on jo sellainen, josta Euroopan parlamentissa on sovittu. Ei se ole mitään uutta. Se tulee kuitenkin tässä yhteydessä toistaa. Uskon, että tämä on mahdollista saavuttaa. Ei se ole mitään haaveilua, vaan se on käytännön tasolla mahdollinen teknisesti ja tämän lisäksi myös markkinaehdoin. Korkeampi tavoite saa aikaan enemmän energian säästöä ja loppujen lopuksi tämä tarkoittaa sitten talouksille, kotitalouksille ja jäsenvaltioille pienempiä laskuja. Sitten sitovat kansalliset tavoitteet. Tavoitteenahan ei ole ainoastaan päästä kokonaistavoitteeseen EU-tasolla, vaan tarkoitus on saattaa yhtäläiset toimintamahdollisuudet jäsenvaltioille. Katson, että energiatehokkuusinvestoinnit voivat myös edesauttaa Euroopan ja jäsenvaltioiden talouksien kilpailukykyä. Jos vertaillaan jäsenvaltioita, niin jotkut ovat kilpailukyvyssä investointien takia pidemmälle, jotkut taas jäävät jälkeen. Tämä on äh, tilanne, jossa meillä on kuilu kilpailukyvyssä ja se toivottavasti korjautuu. En ymmärrä niitä itäisiä jäsenvaltioita, jotka vastustavat äh, sitovia kansallisia tavoitteita. Sehän on näiden maiden etujen mukaista tehdä kaikkensa korkeampien tavoitteiden saavuttamiseksi ja toteuttaa investointia energiatehokkuuteen. Olemme myös samaa mieltä siitä, että artiklassa 7 korostetaan sitä, että täytyy kuidut kuroa umpeen mukaan luettuna liikennesektorilla. Ehdotamme sitä, että artiklassa 7 olisi näitä poikkeuksia. 25 prosentin katto on esittelijän ehdotus, se nyt on minimi mutta minun mielestäni tällaiset poikkeukset tulisi vallan poistaa. Me tuemme myös kommentteja, jotka liittyivät energiaköyhyyteen. valtiot voisivat energiaköyhyysasioissa luottaa EU-rahoitukseen niin, että tähän ongelmaan voitaisiin puuttua. Niiden tulisi käyttää EU-rahoja nimenomaan tällä tavalla. Ne voisivat tukea niitä yhteiskuntaryhmiä, jotka ovat vähätuloisia ja jotka todella tarvitsevat tätä tukea. EU siis tekee yhteistyötä eikä jätä näitä ihmisiä oman onnensa nojaan. On muutamia seikkoja, joita haluaisimme vielä lisätä tähän mietintöön. Me katsomme, että EU tulisi jatkaa nykyistä järjestelmää ja varmistaa kumulatiiviset toimet Haluaisimme myös sisällyttää tähän pitkän aikavälin näkymät Pariisin sopimuksen ja 2050 vähähiiliset tavoitteet ja sitoumukset, joita EU on tehnyt. Ja loppuun vielä uskon, että energiatehokkuuden kannalta oleellista on se, mistä rahoitus tulee. Tarvitaan investointia energiatehokkuuteen ja miten sitten nämä tuet käytetään, se on tärkeää. Täytyy saada liikkeelle myös yksityistä rahaa. Suurimmassa osassa tapauksessa sijoituksista investoinnit maksavat itsensä takaisin 3-5 vuodessa. Meidän tulisi vakuuttaa yritykset ja yksityiset rahoittajat. Hehän tukevat korkeampia tavoitteita. Pitäisi saada nämä investoinnit liikkeelle, koska ne todellakin maksavat itsensä takaisin. Kyse on EU-tasosta ja jäsenvaltiotasosta ja tällaiset mahdollisuudet tulisi sijoittajille tarjota. Julkisilla varoilla tulisi nimenomaan auttaa heikossa asemassa olevia ryhmiä, esimerkiksi romaniväestöä ja maahanmuuttajataustaista väestöä. Lopuksi katson vielä, että tulisi löytää ratkaisuja tiettyihin erityistilanteisiin tietyissä jäsenvaltioissa. Siellä energiatehokkuus kannustimia pitäisi kenties käyttää hieman toiseen tapaan on eroja esimerkiksi omistusrakenteessa asuntokannassa, mutta uskon, että tämäkin olisi mahdollista. Minusta me tarvitsemme kunnianhimoiset energiatehokkuustavoitteet, jotka ovat sitovia jäsenvaltioiden tasolla, ja ydinkysymys on rahoitus. Meidän on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta voimme tukea ja suojata haavoittuvassa asemassa olevia kotitalouksia. Madame Evi. Kiitoksia. Grazie Presidente. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Minä korvan täällä kollega Pericinin ja tuon esille hänen näkemyksiä ja lisään vielä henkilökohtaisia kommentteja tähän mietintöön, joka käsittelee energiatehokkuusdirektiivin päivitystä. Haluan ennen kaikkea kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä, jota hän täällä esittelee. Olemme pitkälti samaa mieltä yleisajatuksesta näiden muutosten suhteen. Aivan erityisesti täytyy mainita tämä 40 prosentin tavoite. Siihen voimme yhtyä täysin ja olemme samaa mieltä, että Tämän on oltava sitova tavoite unionin tasolla luonnollisesti, mutta myös yksittäisten jäsenvaltioiden tasolla. Meidän mielestämme tämä on oleellisen tärkeää, koska kyse on siitä, että konkreettiset toimet toteutetaan jäsenvaltioissa. Todella halutaan parantaa investoinneilla energiatehokkuutta. Täytyy toimia niin, että ei pelkästään kaikista Mm, parhaimmat, äh, aloitteellisimmat jäsenvaltiot tässä äh, onnistu, vaan kaikkien täytyisi pystyä tekemään oma osuutensa tämän tavoitteen toteuttamisessa. Paras energia on se, jota ei käytetä lainkaan. Meillä on valtavia mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuutta, se vaikuttaa ympäristöön ja kaikki näkevät tämän omilla silmillään. Näin ollen täytyy kannustaa tähän suuntaan toimintaa. Kunnianhimoisemmat tavoitteet ovat mahdollisia, aivan niin kuin olemme usean otteeseen todenneet myös parlamentissa. Me yhdymme siihen ehdotukseen, että poistettaisiin tietyt joustavuuden mahdollisuudet ja poistettaisiin se, että liikennesektori jätetään ulkopuolelle. Liikennealahan on lähestulkoon 30 prosentin osuudella äh, edustettuna energiakysymyksissä, joten on kiireellistä, että myös tälle alalle saadaan energiatehokkuustavoitteet. Eli siellä on kyllä parantamisen varaa rutkasti. Lisään vielä siihen, mitä tähän mennessä on jo sanottu ja mitä kollegatkin ovat jo sanoneet. Nämä ehdotukset kaikki ovat hyvin tärkeitä, jotta voimme tätä välinettä tehostaa ja jotta voimme puuttua energiaköyhyyden ilmiön. Tätä kautta voimme mahdollisesti synnyttää myös työpaikkoja. Näitä toimia on siis aivan ehdottomasti tuettava. Lisää vielä yhden seikan. Minun mielestäni ja viiden tähden liikkeelle on tärkeää, että investoinnit energiatehokkuuteen, yleensä uusiutuvien energianlähteisiin jätetään ulkoa ulkopuolelle laskelmista, joita tehdään kestävyyslaskelmista. Eli se, mitä kollega Jaavor sanoi aikaisemmin, kyse on sellaisista investoinneista, jotka hyvin nopeasti maksavat itsensä takaisin lyhyellä ja puolipitkällä aikavälillä. Eli on hyvin tärkeää, että voidaan kannustaa, stimuloida mahdollisimman paljon markkinoita niin, että tällaiset investoinnit sitten jätetään vakaussopimuksen laskelmien ulkopuolelle. Haluan kiittää vielä esittelijää hänen tekemästään työstä. Ja varmasti saamme oikein hyvää yhteistyötä aikaiseksi. Kiitos. Kiitoksia. Viimeisenä varjona edustaja Gudini. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Edustaja Godin ei ole paikalla, joten aion esittää hänen näkemyksensä hänen puolestaan. Haluan myös kiittää esittelijää tehdystä työstä. Ja tämä lausuntoluonnos, joka koskee energiatehokkuutta, vahvistaa ja pidentää tämänhetkisen direktiivin voimassaoloa, varsinkin koetaan huomioon energia, köyhyys ja siihen liittyvät näkökohdat. Hyvin usein se on seurausta säästötoimenpiteistä, joita Euroopan unioni on ottanut käyttöön. Samanaikaisesti Euroopan unionin ulkopolitiikka on vaikeasti käsiteltävää eikä suinkaan vakauta energiakäyttöä. Se haittaa myös sijoittajien ja teollisuuden käsitystä tämänhetkisistä säännöksistä. Euroopan unionin pitäisi myöskin kiinnittää huomionsa siihen, ettei se kompensoi Yhdysvaltojen poistumista Pariisin sopimuksesta energiatehokkuuskysymykselle. Vaarana on se, että kiihdytetään vielä enemmän teollistumisen vaikutuksia. Meidän täytyy tarkastella energiatehokkuutta, mutta se ei saa tapahtua teollisuutemme ja työpaikkojemme kustannuksella. Näin ollen aion esittää tarkistuksia, jotta direktiivin uusi malli ottaa sitten huomioon nämä huolenaiheet. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja sitten kollegat, jotka haluavat käyttää puheenvuoroa. Edustaja Lise. Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitos Jute Guteland tästä lausunnosta. Voin tukea lähtökohtaisesti tätä. Muistuttaisin vain muutamista luvuista. Viime vuosina me olemme päivittäin käyttäneet miljoonan päivässä fossiilisten polttoaineiden tuontiin. Kun mä annamme, jos me antaisimme tämän rahan teollisuudellemme energiatehokkuuden parantamiseen, niin silloin se olisi varmasti paremmin käytetty koska energiatehokkuudessa ei tapahdu myöskään hiilivuotoa, koska investoimme paikan päällä ja tämä on hyödyksi, koska meidän täytyy huomioida myös päästökaupassa, ettei synny hiilivuotoa. Sen lisäksi myös uudistuvat energiat, minä tuen uudistuvia energioita, mutta arviot siitä, että ne ovat loputtomia, se nyt ole niin tärkeää. Minä käyn juuri vaalikam... Äh, minä oli takana nyt äh, vaalikamppailu kotimaassani, jossa tuulivoiman suhteen suhtaudutaan hieman epäillen, jos niitä, vain jat- niitä rakennetaan enemmän ja enemmän ja enemmän. Näen komission esityksen hyvänä pohjana ja tuen ennen kaikkea sitä, että artiklassa 7 annetaan pitkän aikavälin suunnitteluvarmuus. Eli ei vain vuoteen 2020 tai 30, vaan myös sitä eteenpäin. Nämä ovat selkeitä signaaleja, joita me haluamme antaa, jotta voidaan tukea energiatehokkuutta. Minusta tämä on suuri edistys, että me olemme saaneet komissiolta 30 prosentin ehdotuksen koska jos tämä äh, tulkitaan sillä tavalla, kuten äh, komissio äh, ehdottaa, niin me tulemme ylittäyttämään Pariisin tavoitteet, koska siinä se on 27 prosenttia. Mutta olen kuitenkin skeptinen tämän 40 prosentin suhteen. Myönnän, että parlamentti on näin usein päättänyt ja vuonna 2014 minä kuuluin sitä tukevien joukkoon, koska tieteellisesti se oli ihan silloin äh, perusteltua, mutta sen jälkeen öljyn hinta on laskenut. Ja me olemme menettäneet oikeastaan kolme vuotta valmisteluita ja sen vuoksi tulee olemaan hyvin vaikea tavoittaa tämä 40 prosenttia ja kansallisesti sitovia tavoitteita emme saa. Sen vuoksi tästä nyt ei kannattaisi riidellä niin kauan eikä neuvosto tähän tule suustumaan kuitenkaan. Joten tämä Ivo Belletin ehdottama 35 prosentin tavoite on ihan sympaattinen, mutta en välttämättä kuitenkaan ole muista tavoitteista herra Girkin kanssa samaa mieltä, koska ne vaikuttavat minusta hieman omituisilta. Vielä viimeinen asia. EPPssä meillä on yksi huolenaihe, jonka haluaisimme ottaa esiin. Me emme halua, että energiatehokkuuspolitiikka johtaa talouden kasvun rajoittamiseen koska esimerkiksi teollisuudelle antaa merke, sellainen signaali, että ne eivät voi kasvaa, koska päästöt lisääntyvät, se olisi väärin. Eli meidän tulisi selkeämmin osoittaa, että näin ei myöskään tapahdu kansallisessa lainsäädännön täytäntöönpanossa. Eli äh, tehokkuuden parantaminen ei johda talouden äh, kasvun vähentymiseen. Ähm, kun äh, teollisuusvaliokunnassa neuvoteltiin MSRstä, silloin puhuttiin 35 prosentista, mutta nyt kuulin, että teollisuusvaliokunta on tämän hylännyt. Tämä on aihe, joka kuuluu myös ympäristövaliokunnalle eikä vain ja ainoastaan teollisuusvaliokunnalla. Joten sen vuoksi olisi myös tärkeää, että meidän esittelijämme olisi mukana kolmikantaneuvottelussa. Kiitoksia. Edustaja Eichhout. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun lyhyesti, koska kollega Javor on jo sanonut se, mitä halusimme vihreän sanoa, mutta haluan vielä painottaa sitä, että me aina kritisoimme komissiota, mutta ehkä nyt sitten kerrankin voin oikeastaan ottaa siihen myönteisesti. Joo, ja tässä kyllä olen jo muuttumassa paljon heikommaksi. En vielä ole hallituksessa, ei ei. Tiedän, tiedän, tämä on järkytys kaikille. Mutta minusta on hyvä joskus ottaa esille se, että tässä kohden komissio on ymmärtämässä energiatehokkuuden merkityksen. Ja kun puhutaan tehokkuudesta ja siitä, että meidän täytyy nämä lainsäädännölliset mm, ehdotukset viedä läpi, niin olen ilahtunut siitä, että komissio nyt tässä kerrankin ryhtyy vastakynteen suhteessa neuvostoon. Se on hyvä asia ja toisaalta nyt varmasti kaikilla on mukavampi olla, kun sanon tämän, mutta komissio vähän puolivillaisesti ryhtyy tähän taisteluun ja meidän parlamenttina mielestäni pitäisi varmistautua siitä, että vahvistamme tätä keskustelua, joka neuvoston kanssa käydään. Katsotaan energiatehokkuutta, katsotaan vaikutusanalyysiä. Jos katsotaan, mitä energiatehokkuus tarjoaa, työllisyys, ilmanlaatu, vähempien äh, tuontitavaroiden äh, muodossa. Kaikki nämä perinteiset indikaattorit kasvanekaasujen päästöjen lisäksi, tässä ei voi kuin voittaa. Jos me emme tässä onnistu, niin todellakin menee ohi kaikkein paras vaihtoehto, jonka avulla päästään Pariisin täytäntöönpano tavoitteiden saavuttamisessa. Mitä suurempi säästötavoite, sitä paremmat tulokset. Vaikutusanalyysit osoittavat selkeästi 40 prosentilla saadaan parhaat tulokset aikaiseksi, koska parlamentti on aina vienyt tätä eteenpäin. Meidän tulisi sanoa komissiolle, että kiitoksia siitä, että nyt vähän painostatte neuvostoa, mutta me viemme tätä eteenpäin vielä kunnianhimoisemmin tavoittein, koska olemme lukeneet teidän vaikutusanalyysinne ja siitä, että sitä tehdään sitova kansallisella tasolla. Sillä tässä komissio luottaa hiukan liikaa tähän hallinnointiehdotukseen ja neuvostohan se repii kappaleeksi joka tapauksessa. Sitten syystä olisi hyvä varmistautua siitä, että kansallisella tasolla meillä on sitovat tavoitteet myös. Ja kun nyt tässä oli näin myönteinen komissiolle, haluan kyllä tietysti tätä vastapalvelukseksi ja se koskee liikennettä ja kuljetusta. Minä olen sitä mieltä, että ne tulee sisällyttää tähän esittelen toimesta. Siellä ehdottomasti tehokkuus puuttuu. Ja sitä tulisi täydentää poliittisen ehdotuksen komissiolta, jolla varmistetaan se, että tavoitteet asetetaan niin, että liikenne- ja kuljetusala saa tuloksia aikaiseksi hiilidioksidipäästöjen alalla. Näin komission tulee tehdä kunnianhimoiset tavoitteet, hiilidioksidipäästövähennykset per ajettu kilometri ovat tärkeitä ja vuoteen 2025 men- 25 mennessä, mitä nopeammin nämä tavoitteet saavutetaan, niin silloin todella voidaan saavuttaa energiatehokkuutta. Eli kun tässä suhtaudun myönteisesti, niin odotan tietysti tällaista vastalahjaa. Näin kollegoilla taas on paljon rennompi olo. Kiitoksia. Thank you. Mr. Florence. Kiitoksia, edustaja Florence. No, Olipas mielenkiintoinen äh, hollantilainen tällainen komissio ja hallituksen ynnä muuta. No joka tapauksessa tämä on hyvin tärkeä asia, koska ö, äh, tämä, esimerkiksi tämä teollisuus velvoitettaisiin saavuttamaan korkeat ö, äh, tavoitteet ja sitten tähän täytyy liittää myös maaperän, ö, maaperä mutta kaikkein ratkaisevinta on kuitenkin se, että meidän täytyy todeta, että esimerkiksi minun kotimaassani, Itävallassa ja Alankomaissa on vuosikausia yritetty korjata energiatehokkuutta rakennuksissa ja olemme aina epäonnistuneet. Minun kotimaassani raha on alle prosentti, osittain vain alle 0,5 prosenttia ja investoinnit yksityisissä taloissa ne eivät kasva. Eli meillä on tällainen tietoisuusongelma. Ja jos ajatellaan kaikkia näitä hyviä pyrkimyksiä myös varapuheenjohtajaltakin, niin ei se kuitenkaan tarkoita sitä, että kansalaiset olisivat samaa mieltä. Eli minä haluaisin sitovat tavoitteet rakennusten energiatehokkuudelle, mutta se ei tule onnistumaan. Eli jos me saisimme kansalaiset tiedostamaan tämän ja tekemään sen vapaaehtoisesti, mutta kuitenkin, kuitenkaan rahaa ei ole. Mistä se johtuu? Ei se nyt johdu mistään byrokraattisista säännöistä, vaan se johtuu siitä, näistä ihmisistä. Meidän täytyy saada heidät mukaan, se on tärkeää. Thank you very much, Meisner. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meisner. Darin überein, dass um die Pariser niin, jotta me voisimme saavuttaa Pariisin tavoitteet, niin energiatehokkuudella on tärkeä rooli. Me tiedämme, että alkuperäiset 2020 tavoitteet 80 eh, prosentista ovat liian pienet ja me voisimme toimia paremmin. Ja oikeastaan se, että klima eh, erosi, tai se, että nyt eh, Trump erosi Pariisin sopimuksesta, on vielä tärkeämpää kiristää näitä tavoitteita. Mutta tämä 40 prosenttia, sitä me emme välttämättä saavuta. Meidän täytyy katsoa, äh, miten me saamme aikaan tällaisen tasapainoisen lähestymistavan. Esimerkkinä äh, me haluamme käyttää uusiutuvia energioita. Toki ja me käytämme jo paljon ää, äh, tuuliteo, teo, tuulivoimaa, mutta siihen tarvitaan sitten taas terästä sen rakentamiseen ja sitten taas terästeollisuutta tarvitaan jotta saadaan aikaan energiatehokkuutta. Sen vuoksi on tärkeää toimia tasapainoisesti. Ja luonnollisesti me haluamme olla kunnianhimoisempia, me halu- tarvitsemme korkeammat tavoitteet, mutta meillä täytyy myös olla joustavuutta ja tavallaan antaa vauhtia myös teollisuudelle ja ottaa sitten kokonaiskuva huomioon. Toki liikenne on tärkeää, energiatehokkuus Kuudelle Karbonisointi on tulossa nyt liikenteessä ja aika paljon siinä on tekemistä totta. Mutta tässäkin täytyy huomioida kokonaisuus, koska liikenteessä ei ole kysymys vain siitä, että käytettäisiin vähemmän energiaa ja oltaisiin tehokkaampia, vaan tarvitaan esimerkiksi älykkäitä liikennejärjestelmiä, uusia materiaaleja, ja esimerkiksi yhteinen eurooppalainen liikennealue. No en tässä mitään liikennepoliittista puhetta halua pitää, mutta meidän täytyisi pyrkiä äh, siihen, että katsomme kokonaiskuvaa, mitä me voimme tehdä kokonaisteollisuudelle ja mitä äh, meidän on saavutettava niin, että kansalaiset äh, voisivat paremmin. Nyt puhun ihan kumpaa säikhaut, joka tulee nyökyttelee ja pitää tätä totena. No, mutta tämä mietintö on siis hyvin tärkeä ja tulen tekemään tähän muutaman tarkistuksen ja kiitän esittelijää jo tästä. Kiitos. Thank you very much. Last speaker, Madame Dali. Kiitoksia edustaja Dali seuraavana. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijää. Tässä on jonkun verran ristiriitaisuutta näiden sitovien tavoitteiden suhteen. Haluaisin viitata äskettäiseen tutkimukseen komission yhteisestä tutkimusneuvostossa, joka osoittaa, että 20 prosentin tavoite saavutettiin jo vuonna 2014. Tämä käsittääkseni vahvistaa sitä, että voidaan tavoitella enemmänkin vuoteen 2030 mennessä, kuten myöskin tätä 40 prosentin tavoitetta voidaan mm, käsitellä. Haluaisin ottaa huomioon myös äh, porsarekeen poistamisen ja niin sanottujen joustavuuksien mm, poistamisen, varsinkin kun on neuvoteltu olemassa olevasta vuoden 2012 energiatehokkuusdirektiivistä. Neuvosto neuvosto dramaattisesti heikensi komission ehdotusta ottamalla käyttöön useita porsareikiä. Minusta meidän täytyy varmistautua siitä, että ne nyt tukitaan tässä direktiivissä, varsinkin kun EPRSn tutkimus energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanosta osoittaa, että todellisuudessa nämä ovat johtaneet siihen, että vain vuosi, puolet vuosittaisista energiatehokkuussäästöistä saavutetaan. Julkiset rakennukset, siinä mielestäni julkisen sektorin pitäisi ottaa esimerkkiä ja rohkaista markkinoita energiatehokkaisiin palveluihin. Ja olen enviesittelijän kanssa samaa mieltä, kun hän toteaa, että kolmen prosentin soveltamisalaa julkisiin rakennuksiin tulisi laajentaa keskushallinnon rakennuksista koskemaan kaikkia julkisia rakennuksia. Ja lopuksi viitan siihen, mitä, mihin Peter Liese viittasi, meidän täytyy varmistautua siitä, että valiokuntamme esittelijän tässä direktiivissä on läsnä myös silloin, kun neuvotteluja käytetään ja käydään ja kaikkina, kaikissa kolmikantaneuvotteluissa myöskin. Puheenjohtaja. Kiitoksia niin. Säännöstä 53 plus emme vielä ole saaneet lopullista kantaa, mutta Pyrimme saamaan Intalta vastauksen tähän pian. Paul Hudson seuraavana komissiosta. Thank you, Chair, and good morning. Kiitos puheenjohtaja, hyvää huomenta. On paljon, josta voisin olla samaa mieltä. En käytä aikaa näiden listaamiseen, mutta olemme pitkälti samaa mieltä siitä, kuinka paljon etuja saamme energiatehokkuuden kautta. Kyse on muustakin kuin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Florence ja monet muut totesivat, että tarvitaan kunnon täytäntöönpanoa. Ei riitä se, että meillä on kunnanhimoiset tavoitteet, jos emme tee päivittäin työtä täytäntöönpanon parissa. Eli täytyy tehdä ihmisten kanssa yhteistyötä, eikä vaan voi ylhäältä käsin sanella tavoitteita. No sitten hieman täsmällisempiin kysymyksiin. En puhu tavoitteiden tasosta enkä sitovuudesta enkä artiklan 7 liittyvistä kysymyksistä. Ne ovat kiistanalaisia parlamentissa ja myös neuvostossa, ja niistä varmasti keskustellaan kolmikannoissa. Olen Veletin kanssa samaa mieltä siitä, että sitovat kansalliset säännöt, tavoitteet mielestämme eivät ole välttämättömiä tällä alalla. Meillä on muita välineitä, esimerkiksi mainitsemanne ekosuunnitteluväline, jos me emme pääse tällä alalla tavoitteisiin, niin sitten voimme Euroopan tason toimia tehostaa. Ja samanaikaisesti kaikki jäsenvaltiot haluavat edetä tällä alalla. Me emme siis ehdota sitovia tavoitteita, emmekä katso, että sille on tarvetta. No energiaköyhyys ja Visnieskan kommentit. Me emme väitä, että energialainsäädännön tulisi korvata kansallista sosiaalipolitiikkaa, kun ajatellaan, miten puututaan energiaköyhyyteen. Energiaköyhyys on sellainen aihe, joita kaikki jäsenvaltiot omalla tavallaan hoitavat. Eroja on. Euroopan politiikalla ei tätä korvata. Me toteamme, että yksi välineistä, joilla energiaköyhyyteen voidaan puuttua, on se, että estetään vähätuloisten ihmisten rahan haaskaaminen lämmitykseen. Silloin kun kyse on siitä, että talo on huonosti eristetty tai lämpö valuu harakoille. Eli tämä on mahdollinen väline, jolla voidaan puuttua energiaköyhyyteen ja siihen, sitä tulisi käyttää hyödyksi. Se ei millään muotoa ole varsinainen ongelman syy. Meillä on lainsäädäntöpaketti, jossa on mukana toimia esimerkiksi energiahintojen sääntelyn purkamisen suunteen, eli tämä on osa pakettia. Olemme Jaavorin kanssa samaa mieltä siitä, että rahoitus on oleellista. Tämän lainsäädäntöehdotuksen ulkopuolellakin tapahtuu paljon. Kyse on sijoitusriskistä ja siitä, että pitäisi keskittyä yksityiseen rahaan. Julkista rahaa voitaisiin käyttää yksityisen rahan markkinoille tuomiseksi, eikä vain myöntää tukia tällä alalla, jossa on suuria hyötymismahdollisuuksia. Evin kanssa emme ole samaa mieltä siitä, että energiatehokkuuden ei tulisi olla mukana investointisuunnitelma-askelmissa. Meidän mielestämme on tärkeää, että meillä on kunnon tilinpitoa ja on kunnon laskelmia. Emme kuitenkaan katso, että tämä alue tulisi ottaa pois näistä laskelmista. Sitten edustaja Eichhout. Hieno saada tällaiset kiitokset varmasti kun raportoin tästä tilaisuudesta, niin ne ovat sitten kalvolla äh, tärkeimmässä, suurimmalla kirjoitettuna. Me vetoaisimme envivaliokunta ja parlamenttiin laajemminkin, jotta voisitte tukea meidän tekemiämme ehdotuksia rakennusalalta ja liikkuvuuden osalta. Nämä ovat tärkeitä askeleita eteenpäin. Keskusteluissa on vielä ongelmia, jotta saisimme tukea näille hankkeille. Kenties voisitte perehtyä näihin toimiin jota tukea löytyisi sinnekin. On hienoa kuulla Liisen kommentit pitkän aikavälin lähestymistavasta. Tämähän on ollut neuvostossa haaste. Meillä on oltava tavoitteita myös vuoden 2030 jälkeenkin parlamentin kanta toivottavasti tukee komission näkemystä tässä. Ja sitten kaksi teknistä kysymystä, jotka on nostettava esille. Meillä on suuri energialainsäädäntöpaketti edessämme. Näin ollen komissio vetoaa molempiin lainsäätäjiin, jotta ehdotuksen soveltamisala pidettäisiin tällaisenaan komission ehdotuksen muodossa. Me emme tukisi sitä, että mitä esittelijäkin ehdottaa tarkistuksessa 17 niin, että puututtaisiin artiklaan 5. Eli laajennettaisiin keskushallinnon rakennuksesta muihinkin julkisiin rakennuksiin. Voi olla, että jos tälle tielle lähdetään, niin äh, sitten mennään äh, ikään kuin väärille urille. No sitten energiaauditoinnit. Toki tarkistusten sisällön kanssa voimme tuntea sympatiaa, mutta ei ole oikeutettua avata uutta keskustelua näistä kysymyksistä tässä yhteydessä. Sitten artikla 8. Neuvostossa on noussut esille samoja aiheita ja olemme toimineet niin, että ei avattaisi näitä lakitekstejä, vaan tehtäisiin sitten suuntaviivoja, joiden kautta voidaan puuttua niihin kysymyksiin, joita Kuutelankin omassa mietinnössään mainitsee. Kiitos. Oh, last speaker. Kiitoksia. Edustaja Gutland, viimeinen puhuja. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegat, että annoitte minulle palautetta tästä mietinnöstä. En vastaa kaikkeen ja olen tyytyväinen, kun näen, että meillä on konsensus hyvin monista asioista. Mutta muutama sanonen näistä sitovista tavoitteista ja kunnianhimosta, koska se on kuitenkin niin suuri osa tätä mietintöä. Uskon, että monet osapuolet haluaisivat enemmän selkeyttä ja ennustettavuutta markkinoille. Tämän olen kokenut monissa tapaamisissa eri osapuolten kanssa tämän mietinnön tiimoilta. On tärkeää, että että investoidaan myös uuteen teknologiaan ja ratkaisuihin ja että sitä kautta myös saadaan enemmän ennustettavuutta. Paras tapa saavuttaa tämä ovat sitovat tavoitteet ja se, että varmistetaan, että jäsenvaltiot sitoutuvat näihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, joten tätä haluaisin puolustaa. Ja sitten tästä kunnianhimon tasosta energiatehokkuus on yksi kaikkein kaikkein tärkeimmistä. Ja kuten komissio sanoi, se on myös yksi niitä välineistä, niistä välineistä, joita voimme käyttää Pariisin sopimuksen saavuttamiseen, mutta se voi antaa meille paljon muitakin etuja kuin, että kannamme vastuumme ilmastosta. Energiatehokkuus ja siinä mitä korkeampi tavoite meillä on, tulee tukemaan terveyttä, työpaikkoja ja turvallisuutta kansalaisille. Työpaikkojen luominen on 2,5-4 kertaa korkeampi energiatehokkuussektorilla kuin öljy- ja kaasusektorilla. Joten tämä todellakin olisi eduksi Euroopalle, joka tarvitsee enemmän työpaikkoja. Me tiedämme, että monet eurooppalaiset epätoivoisesti haluaisivat työpaikan, joten meidän on työskenneltävä vahva, kovemmin. Ja turvallisuus, tämän ehdotuksen eh, varmuus. Tällä pyritään parantamaan varmuutta ja 2021-2030 fossiilisten eh, polttoaineiden tuonti vähentäisi eh, tai säästäisi 282 miljardia, joten se olisi myös hyväksi energiavarmuudelle unionissa. Ja sitten tällä etulistalla, jonka haluan kanssani jakaa, kaikkein huomattavin esimerkki siitä, miten se edistää terveyttä, on, että ehdotukset tässä mietinnössä lisäisivät elinvuosia 17 miljoonalla. Joten edut siitä, että vähennetään ilmansaasteita, todellakin parantaisi terveyttä, edistäisi terveyttä. Joten parlamentin pitää pysyä johdonmukaisena ja seistä päätöstensä takana viimeksi vuosi sitten. Jolloin me päätimme 40 prosentin tavoitteesta. Ja haluaisin sanoa kollegoille, jotka miettivät, mitä neuvosto tekee. No kyllähän me tiedämme. Kyse on neuvotteluista. Jos me lähdemme neuvotteluihin ö, pienin tavoittein, niin me lähdemme neuvotteluista vielä matalammin tuloksin. Joten vaaditaan toimielimiä, kun noudattaa Pariisin sopimusta ja lähtekäämme hyvin tavoittein trilogiin, niin että saamme hyvät päät- päätökset. Minä en halua kuunnella sitä, että meidän pitäisi alentaa meidän kunnianhimoamme ennen kuin lähdemme trilogiin. Thank you for this moving statement and, uh... Kiitoksia tästä erittäin liikuttavasta lausunnosta ja mietinnöstä. Kiitoksia. Nyt kollegat siirrytään äänestämään. Ai niin, sen määräaika on 14.6. kello 11 ja 7.9. äänestetään asiasta valiokunnassa. Are you ready with the voting cards? Yes, thank you very much. Oletteko valmiita äänestämään? Ensimmäinen äänestyksemme koskee budjettia, trilogin neuvotteluvaltuuksia ja äänestys on alkanut. And the vote is uh, closed. And... Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Uh, the second one is uh, the report of... Edustaja Javorin mietintö seuraavana ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta koskeva direktiivi ja sen soveltaminen. Oma-aloitteinen lausunto on ensinnäkin kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. The vote is open. And the vote is... Äänestys on päättynyt. Hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemäntoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksantoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksäntoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus, kompromissi 5. Vastustaako sitä joku? You want to read the oral amendment? You are aware of this oral amendment? Ettekö, että sellainen on? No, vastustaako joku sitä? Jos ei, äänestetään kompromissista viisi mukaan lukien tämä tarkistus puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Five. Onko viisi? The vote is open. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. En ymmärtänyt kyllä, mitä sosiaaliset tekevät, mutta näin näin. Uh, so the vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hylätty tasaluvuin. 37 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. 43 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 52 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Taitaa olla hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten sähköäänestys, loppuäänestys, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut, edustaja Javor. Näin äänestysosio on viety päätökseen. So, dear colleagues, we would continue our meeting. No niin, hyvät kollegat, jatketaan kokoustamme. Siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan ja ne, jotka eivät tänne jää, pyydän teitä lähtemään kokoussalista ja muita pyydän istuutumaan ja osallistumaan työhömme. Seuraava esityslistan kohta ovat legitiimit toimet yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi heidän paljastaessaan luottamuksellisia tietoja yrityksistä ja julkisista elimistä. Esittelijä on äh, edustaja Luke Flanagan. Olkaa hyvä, saatte puheenvuoron ensin. Eh, thank you very much. Kiitos. On ollut ilo saada koostaa tätä aihetta käsittelevää asiakirjaa. Ihmiset kertovat, että ilmiantajat ovat rohkeita ja heidän puolestaan tulisi jotakin tehdä. Heidät tulisi auttaa. Voisi kuvitella, että ei olisi mikään ongelma heitä yrittää auttaa. Monet kuitenkin kertovat, että väärinkäytösten ilmiöntäjät ovat rohkeita. Meidän tulisi luoda sellainen tilanne, että heidän ei tarvitsisi olla rohkeita, vaan että he voisivat hoitaa normaali asiansa ja jos jotakin epäilyttävää on, on, niin sitä voisi raportoida. On vain yksi syy, miksi väärinkäytösten ilmiöntien tulee olla rohkeita. Tällä hetkellä heitä ei suojella. Ja jos näin olisi, niin sitten tällaista suojaa ei tarvittaisi. Yhdeksän kohtaa, jotka käyn nyt lävitse. Äh, väärinkäytösten paljastajien eh, tilanteella on vaikutusta EUn tilanteeseen, kansanterveyteen ja tarviketurvallisuuteen, eh, ympäristötilanteeseen. Heillä voi olla tärkeä rooli myös eh, ympäristö, elintarviketurvaa, kuluttajansuojakysymysten ja riskien paljastamisessa näitä vaaroja voidaan tällä tavalla pienentää ja elintarviketurvallisuuttakin voidaan parantaa. Ja kolmanneksi korostan sitä, että lainsäädäntö auttaa myös rakentamaan uudelleen luottamusta tieteelliseen asiantuntemukseen. Neljäntenä kohtana pidän valitettavana, että liian harvat jäsenvaltiot ovat toteuttaneet eh, toimia väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi. Tarvitaan EU-tason suojelua, jotta väärinkäytösten paljastajat saavat jokaisessa jäsenvaltiossa yhdenvertaisen oikeussuojan. Viidenneksi kehotan komissiota antamaan ehdotuksen väärinkäytösten paljastajien suojelemisesta koskevaksi direktiiviksi tai joksikin muuksi unionin säädökseksi, jolla on samanlainen vaikutus. Kuudenneksi painotan, että ympäristörikokset, jotka voivat aiheuttaa terveyteen sekä ruokaan liittyviä ongelmia, tulee kuulua väärinkäytösten paljastajia suojelevan unionin säädöksen toimiajan. Korostan, että e n väärinkäytösten paljastajien suojelua koskeva lainsäädännön tulee olla kattavaa, nopeavaikutteista ja sen täytyy suojella paljastajaa ja kollegoita ja sukulaisia kaikenlaisilta kostotoimilta. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Kahdeksanneksi painotetaan, että väärinkäytösten paljastajien määrittely ei saa olla kapeaa, eikä se saa rajoittaa vain tietyille aloille. Mehän emme tiedä, mitä jatkossa tulee. Emme halua luoda sellaista muottia, johon ihmisten on pakko sopia silloinkin, kun he ovat väärinkäytösten paljastajia. Toteaa, että EU-lainsäädännön tulisi suoda selkeä menettelytapa paljastuksien käsittelyä varten niiden alusta loppuun saakka. Kun kävimme lävitse tätä asiaa ja laadimme tekstiä, niin yhteenvetoa voidaan oikeastaan tehdä kolmella sanalla. On aivan ilmiselvää, selvää, että tämä on toteutettava. Kyse on vain siitä, löytyykö tahtoa. Jos tahtoa löytyy, niin voisimme kaikki olla paremmassa paikassa. Kiitos. Sitten varjoesittelijät ensin EPPstä. Thank you. Kiitos. Arvon kollegat, Tämä mietintö väärinkäytösten paljastajien suojelu, väärinkäytösten paljastajat, jotka toimivat äh, yhteiskunnan eduksi. Juuri äh, valiokunta hyväksyi tämän äh, aiheen ja tänä vuonna Rosieron esittelijä. Väärinkäytösten paljastajien suojelu on meille prioriteetti, koska tällä alalla on paljon eri intressejä. Kun me puhumme esimerkiksi siitä, että haluamme taata ilmaisuvapauden ja demokraattisen monimuotoisuuden, ja puhumme sitten julkisesta eli yksityistä sektorista, niin väärinkäytösten paljastajilla on tärkeä rooli korruption paljastamisessa. Meidän täytyy löytää tasapaino väärinkäytösten paljastajien suojelussa sekä yksityisen sektorin liikesalaisuuksien suojelemisessa. Ne, väärinkäytösten paljastajilla on tärkeä rooli esimerkiksi kansanterveyden parissa, terveydessä, ympäristössä, elintarviketurvallisuudessa. Ja väärinkäytösten paljastajien suojelu johtaa parempaan elintarviketurvallisuuteen. On muutamia asioita, joihin esitän tarkistuksia. Luonnollisesti haluan tehdä yhteistyötä kaikkien äh, tämän asian parissa toimivien kanssa. Kiitos. Speaker. Kiitos SND-ryhmästä. Olkaa hyvä. Äh, Kiitos äh, puheenjohtaja. Haluan aloittaa kiittämällä Lukming Flanagania hänen työstään tämän lausunnon laatimisessa – me molemme, molemmat tulemme yhteiskunnasta, jossa väärinkäytösten paljastajien sorto on ollut yleistä. Ja tämä on erittäin paha asia myös kaikille toimielimille. Ja tämä, että väärinkäytösten paljastajille suojeltu on maksanut meille esimerkiksi pankkikriisin ja samanaikaisesti taloudellinen kriisi on johtanut myös terveyden heikkenemiseen ja itsemurhiin. Ja sama koskee myös esimerkiksi sosiaalityöntekijöitä, joka paljasti skandaaleja terveydenhuoltoalalla. Sama koskee myös äh, tätä äh, hevosen lihaskandaalia. Vuonna 2014 äh, tehdyissä ehdotuksissa me tiedämme, että monissa, monilta osin on epäonnistuttu lainsäädännössä, koska laki yksissään ei suojele niitä oikeuksia, joita väärinkäytösten paljastajilla pitäisi olla koska tämä liittyy myös äh, syvälle juurtuneisiin institutionaalisiin perinteisiin. Vain muutamassa jäsenvaltiossa on lainsäädäntöä, jolla on yritetty antaa jonkinnäköistä äh, laillista äh, suojelua me, tässä tämä voi johtua siihen, että meillä on hyvin erilaisia tuloksia esimerkiksi kansanterveydessä, elintarviketurvallisuudessa ja ympäristön suojelemisessa, liittyen nimenomaan siihen, miten väärinkäytösten paljastajia suojellaan, tuovatko he esiin äh, todisteita väärinkäytöksistä. Meidän täytyy sopia äh, yhdessä näistä avainvaatimuksista, että tästä on laadittava direktiivi asian hoitamiseksi. LuxLeaks äh, oli yksi äh, esimerkki. Äh, tämä tapahtui Luxemburgissa EU-maassa, jossa väärinkäytösten paljastajat tuomittiin ja samanaikaisesti Junckerista tehtiin EU-komission puheenjohtaja ja Pricewaterhouse sai miljoonien arvoisia sopimuksia EU-toimielimiltä. Ja äh, tämä hyväksyttiin samanaikaisesti, kun äh, asia oli Luxemburgissa tuomioistuimessa. Minä vastustin tätä, koska minusta väärinkäytösten paljastajia oli suojeltava, koska he toimivat äh, suuren yleisön eduissa. Joten kiitän todellakin niiden kollegoiden työtä, jotka parlamentissa tekivät kovasti töitä, kuten esimerkiksi Sergio Coferatin. Mutta minusta äh, oli uskomatonta, että me päästimme komission pälkähästä ja annoimme sellaisen merkin, väärän merkin kaikille väärinkäytösten paljastajille koko Euroopassa hyväksymällä tällaisen horisontaalisen välineen. Jotta me voisimme puuttua toiseen puutteeseen nykyisessä EU-lainsäädännössä meidän pitäisi vaatia komissiota laatimaan direktiivi, jossa huomioidaan laaja määritelmä väärinkäytösten paljastajille, joka koskisi kaikkia sektoreita, jossa olisi kunnon oikeus, takuut ja suojalausekkeet. Meidän pitäisi saada eu laajuinen, tai siis siinä kun tehtiin tämä eu laajuinen liikesalaisuuksia koskeva direktiivi, miksi siinä ei huomioitu samanaikaisesti väärinkäytösten paljastajia? Nyt on todellakin korkea aika, että tämä asymmetria, joka vaarantaa meidän terveytemme ja ympäristömme, odotan mielenkiinnolla yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Thank you. Um... Kiitos scr e ja ALDE-ryhmältä ei näytä olevan varjoesittelijöitä eikä varajäseniä, joten annan nyt itselleni vihreiden varjoesittelijänä puheenvuoron. Me puhumme väärinkäytösten paljastajien suojelusta ja tässä on yksi tärkeä asia, joka pitää pitää mielessä. Tämä se ei nimittäin ole mitään hauskaa tehtävää tai mikä eettinen velvollisuus, vaan kysymys on siitä, että suojellaan julkista etua. Joten meidän täytyy suojella väärinkäytösten paljastajia, koska he toimivat suuren yleisön eduissa ja suojelevat meitä yhteiskuntana. Ja meidän täytyy myös todeta, että väärinkäytösten paljastajat riskeeraavat, vaarantavat hyvin paljon, kun ne lähtevät puhumaan esimerkiksi korruptiosta – heidän täytyy myös voida laskea meidän varaamme, että me olemme heidän puolellamme, että me olemme heidän puolellaan eh, eikä väärintekijöiden puolella. Minun täytyy myös sanoa esittelijälle kiitokset, edustaja Flanagalle kiitokset erinomaisesta eh, mietintö, mietinnöstä. Tämä on ollut hienoa työtä. Haluaisin tuoda esiin vain muutamia kohtia tässä mietinnössä, joista olen täysin samaa mieltä. Minusta on täysin selvää, että ei ole olemassa mitään soveliasta väärinkäytösten paljastajille suojelutasoa EU:ssa. Ja sen lisäksi lainsäädäntö on hyvin tilkkutäkkimäistä. Suojelu on hyvin erilaista eri jäsenvaltioissa. Mutta kuitenkin väärinkäytösten paljastajien raportoimat tapaukset ovat usein luonteeltaan rajat ylittäviä ja usein väärinkäytösten paljastajat eivät voi olla varmoja siitä, mitä kansallista lainsäädäntöä sitten sovelletaan kyseiseen tapaukseen. On tärkeää myös lisätä tiettyjä asioita ja sen tulenkin tekemään tarkistuksen kautta. Haluaisin painottaa esimerkiksi ympäristö, kansanterveys ja elintarviketurvallisuus riskien rajat ylittävää luonnetta. Koska esimerkiksi ympäristöongelmien luonne ei yleensä ole sellaista, että se rajoittuu vain yhteen jäsenvaltioon, joten väärinkäytösten paljastajien asiat usein koskevat useampia jäsenvaltioita, joten tähän me tarvitsemme vakaata ja ennustettavaa lainsäädäntöä EUn tasolla. On tärkeää myös mainista, että olemassa olevat suojelutoimenpiteet jäsenvaltiotasolla ovat rajallisia kattavuudeltaan. Ne kattavat tiettyjä sektoreita ja tapauksia, mutta eivät kaikkea, ja ne jättävät porsaanreikiä, joka johtaa lailliseen epävarmuuteen. On myös tärkeää mainita, että parempi parempi suojelu voisi vähentää esimerkiksi ympäristöriskejä. Eli kysymyshän ei ole siitä vain, että vain rangaistaisiin saastuttajia, vaan että voitaisiin ennaltaehkäistä ja ajoissa näitä mahdollisia vahinkoja, mikä voisi olla mahdollista, jos väärinkäytösten paljastajia suojeltaisiin niin, että he tulisivat julkisuuteen ajoissa. Ja sitten lopuksi, minkä edustaja Childerskin jo mainitsi, on tärkeää, että meillä on tällainen horisontaalinen direktiivi, väärinkäytösten paljastajien suojelu mainittiin jo budjettivalvontavaliokunnan mietinnössä. Jurivaliokunta työskentelee tämän parissa. Mutta uskon, että tällainen sektoriaalinen lainsäädäntö voisi johtaa samaan sekasortoon, samaan tilkku, vaikutukseen, mikä tilanne tällä hetkellä on myös monissa jäsenvaltioissa. Joten me tarvitsemme horisontaalisen direktiivin, jossa asetetaan selkeät, vakaat standardit väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Teen mielellämme yhteistyötä esittelijän kanssa ja toivon, että valiokunta voi tuoda oman osuutensa tähän keskusteluun, joka on erityisen tärkeää ajatellen äh, väärinkäytösten paljastajien ympäristöulottuvuuteen. Kiitos. Nyt palaan jälleen puheenjohtajaksi ja annan puheenvuoron varjo, enf esittelijälle. Edustaja Denaan, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää hänen puheenvuorostaan, esittelystään voin mielelläni yhtyä lausuntoluonnokseen. Väärinkäytösten paljastajat ovat usein paljastaneet ympäristö- ja elintarvikeskandaaleja. Mediatorin myrkyllisyys, turvapaikka, äh, katastrofit ja äh, katastrofit. He toimivat yksityisiä intressejä vastaan ja vaarana on saada henkilökohtaista ja ammatillista kostoa osakseen tarvitaan rohkeutta yhteisen hyvän puolustamiseksi ja tätä tulisi enemmän suojella. Vuotta 20 ja artiklat 1 ja 5 direktiivissä liikesalaisuuteen liittyen ovat sisältäneet maininnan väärinkäytösten paljastajista Euroopan oikeudessa. Kuitenkin tämä direktiivi ei ole riittävä takamaan riittävää suojelua heille. Sen takia voin tukea ajatusta, että loisimme asianmukaisia oikeusvälineitä jotka suojaisivat paremmin. Luonnollisesti aion tehdä tarkistuksia lausuntoluonnokseen. Toisaalta on syytä korostaa nimettömyyden merkitystä väärinkäytösten paljastajien osalta. Näin kostotoimet voitaisiin välttää. Toisaalta on taas mahdollisuuksien mukaan varmistettava luottamuksellisuus silloin, kun ilmoituksia käsitellään. Esimerkiksi velvollisuudet voitaisiin määritellä tarkemmin silloin, kun määritellään, kuka tällaisia ilmoituksia käsittelee. Täytyy toimia myös unionin tasolta niin, että suojellaan EUn virkamiehiä, jotka toimivat paljastajina esimerkiksi EFSassa. Näin on käynyt. Direktiivin ulkopuolelle tulisi jättää tietyt luottamukselliset tiedot, jotka liittyvät jäsenvaltioiden intressien puolustamisen. Kansalaisia ei pidä kannustaa ilmaisemaan, paljastamaan tällaisia tietoja, koska se ei edesauta julkisen yleisen edun huomioimista. Kiitos. Ja nyt sitten komission edustaja, edustaja Sola. Thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan vain kertoa tilanteesta. Kuten tiedätte, me seuraamme tätä keskustelua erittäin tiukasti ja vuonna 2017 työohjelman mukaisesti komissio tällä hetkellä arvioi tarvetta sille, tarvitaanko lisätoimenpiteitä EU-tasolla. Onpa sitten kyse toimialakohtaisesta tai horisontaalisesta lainsäädäntötyöstä, jota tulee vahvistaa. Samalla kuitenkin kunnioitetaan täysin toissijaisuusperiaatetta. Ja tässä mielessä olemme käynnistäneet kolmas kolmatta julkisen kuulemisen, joka päättyy 21.5. Siihen kiinnittää paljon huomiota ja edelleen teemme tutkimusta sen suhteen, että kerätä lisää tietoa väärinkäytösten paljastajien ja koskevista säännöksistä ja tietosuojasta. Nämä kaksi osiota mahdollistavat sen, että me voimme tehdä faktoihin perustuvan päätöksen siitä, minkälaisia lainsäädäntötoimenpiteitä EU-tasolla tarvitaan ja odotamme, että heinäkuussa 2017 meillä on jo olemassa tulokset näistä neuvonpidosta ja tutkimuksista. Ja näin voimme tehdä päätöksen myös näistä eri vaihtoehdoista, joita meillä on. Kiitoksia. Back to the rapporteur, Mr. Ja sitten esittelee Flanagan vielä lopuksi, olkaa hyvä. You everyone for your... Kiitos kaikille panoksestanne. En tiedä, onko teillä paljon yhteyksiä väärinkäytösten paljastajiin. Minä olen ollut yhteyksissä heihin ja minun toimistoni kysyi näiltä ihmisiltä, että saivatko he sielullisia vaurioita, kärsikö heidän mielenterveytensä näissä tapauksissa. On käynyt selväksi, että näitä ihmisiä todella on käytetty väärin henkisesti ja tämän on loputtava. Tällä hetkellä Irlannissa omassa kotimaassani, jos joku kertoisi minulle, että aamulla joku paljastaa tällaisia väärinkäytöksiä, niin kyllä sitten tarvittaisiin luotiliiviä. Tällä hetkellä sanon, että pitäkää suu kiinni, älkää toimiko typerästi, oma elämä menee vain pilalle. Sanon tämän, kun itse tulen sellaisesta taustasta, että on tehty esimerkiksi väriä ilmiantoja pedofiliasta ja kaikki varmasti ymmärtävät, mitä tässä ilmiössä tapahtuu Minulla on 11-vuotias tytär, minulla ei ollut lastenhoitaja, toin hänet Irlannissa mukana niin valiokunnan kokoukseen. Ja siellä käsiteltiin rahoitusalan terrorismista ja ilmi paljastajan väärinkäytösten paljastajan kommentista. 11-vuotias sanoi, että isi Onko syy sille, miksi tämä mies ei ole enää pankkialalla töissä se, että jos hän tekisi töitä toisessa pankissa ja siellä tehtäisiin jotakin väärin, niin hän paljastaisi totuuden ja joutuisi ongelmiin? Sanoin, että oikeassa olet kulta. Jos 11-vuotias tämä voi ymmärtää ja ymmärtää ne voimat, jotka tässä mm, ovat kyseessä silloin, kun väärinkäytösten ilmiantaja, väärinkäytösten paljastaja avaa suunsa, niin kyllä meidänkin tulisi tämä ymmärtää. Näyttää siltä, että komissio on ymmärtämässä. Meidän on tehtävä asialle jotakin. Nyt kyse on väärinkäytösten paljastajista, muun muassa terveyskysymyksissä, mutta kyllä tämän valiokunnan tulisi huomioida kaikki muutkin alat tämän ilmiön yhteydessä. Sillä on vakava kielteinen vaikutus kaikkien väärinkäytösten paljastajien terveyteen, onpa kyse ympäristöstä, rahoituksesta, elintarviketurvallisuudesta, mistä tahansa. Sillä on vaikutuksia terveyteen. Kiitos. Thank you very much. And, um... Kiitos. Ja tarkistusten määräaika on 16. kesäkuuta kello 11 ja Envi-äänestys 11. heinäkuuta, juurivaliokunnassa 28. syyskuuta ja täysistunnon äänestys todennäköisesti lokakuun kakkosistunnossa. Ja nyt sitten äh, jatkamme eteenpäin seuraavaan esityslistan kohtaan. joka on keskustelu lintudirektiivi- ja luontotyyppidirektiivistä sekä ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta. Ja menettelytapa tässä on niin, että ensin kuulemme Umberto de Agado Rosan äh, esitystä äh, ympäristödirektiivistä. Ja sitten ne MEPit, jotka esittivät tämän kysymyksen ja sitten muut, jotka haluavat osallistua keskusteluun, saavat puheenvuoron. Mutta nyt äh, ensin äh, haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Delgado Roselle. Very much, Mr. Chair, for this opportunity to present to you. Kiitoksia kovasti tästä mahdollisuudesta saada esitellä teille luontotoimintasuunnitelman, joka on luonnon ihmisten ja talouden etujen ajaja Meillä on esitys, jota käytän, mutta tavoitteena, niin jos sopii, on esittää lyhyesti tämä suunnitelma. Se on julkaistu, se on hyvin tunnettu. Siinä on myös taulukoita, joissa on yksityiskohtaisia tietoja ja aion ottaa myös esille nämä kysymykset, jotka meille esitettiin. Mutta alkuun luontotoimintasuunnitelman tavoitteet, kuten tiedätte, se on seurausta siitä, että tavoitteet ovat tärkeitä, mutta ne tarvitsevat lisäpontta taakseen, jotta niiden potentiaali voidaan täytäntöönpanna. Se merkitsee sitä, että ekosysteemejä parannetaan ja tarjotaan enemmän palveluita tällä puolella. Samalla vedän eteenpäin direktiiviä ja sen avulla toivotaan, että päästään biologisen monimuotoisuuden tavoitteisiin vuoteen 2020 mennessä ja parantaa direktiivin yhteensopivuutta sosiotaloudellisten tavoitteiden puitteissa. No, toimintasuunnitelman lähestymistapa rakentuu neljän prioriteettialueen ympärille. Ne pohjautuvat niihin avainhaasteisiin, joita meillä näissä direktiiveissä on. Ja nämä prioriteettitoimet koskevat sitä, että meidän tulee parantaa ohjausta ja tietoa näin varmistaen paremman johdonmukaisuuden sosiotaloudellisten tavoitteiden kanssa. Toinen tärkeä alue on poliittisen omistajuuden rakentaminen ja yhdenmukaisuuden vahvistaminen. Lisäksi investoinnit ovat tärkeitä Natura 2000 ja parantaa synergiaa olemassa olevien EU-rahoitusvälineiden välillä. Ja neljäs prioriteettiosio on parempi viestintä kansalaisten, sidosryhmien ja yhteisöjen mukaanottaminen. 15 tointa on tässä toimintasuunnitelmassa useita alatoimia myöskin yksityiskohtaisesti. Löydätte ne näistä liitteistä, joita tässä asiakirjassa on. Luontotoimintasuunnitelmalla on 2017-2019 aikarajoina, joten viittaan tähän kysymyksissä. Ei kuitenkaan oltu sitä mieltä, etteikö toimintasuunnitelma voisi ennakoida keskustelua, onpa kysymys sitten maatalouspolitiikan tulevaisuudesta tai seuraavasta rahoituskehyksestä. Ja päätoimijat, jotka löytyvät toimintasuunnitelmasta, ovat jäsenvaltiot tietysti, komissio, alueiden komitea, jonkun verran roolia myös Euroopan investointipankilla, Euroopan ympäristövirastolla ja sidosryhmillä ylipäätään. En nyt aio lukea teille jokaista näistä toimista erikseen, mutta seuraisin näitä joitakin kysymyksiä on ryhmitelty jo eri toimien ympärille. Aluksi näette ensimmäisessä toimessa on yksi A ja yksi B. Jotkut kysymykset liittyvät yksi A, A kuten siihen, millä tavalla lajikkeiden suojelua johdallaan ja mitä tarkoitetaan jo, joustavuudella. Lisäksi nämä tiukkaan suojatut alueet, joissa puhutaan ristiriidoista taloudellisen toiminnan kanssa. Useita kysymyksiä eri edustajilta, Rembrandilta muun muassa, Ryllät ja muilta. Ja kuten myös siitä, aiommeko ottaa hallinnolliset kysymykset erityisesti esille. Eli mitä tällä ohjauksella pyritään saamaan aikaiseksi? Komissio oltiin yhtä mieltä siitä, että direktiivit jäävät sellaisekseen. Emme siis aio muuttaa direktiivien liitteitä tai niiden tekstisisältöä. Päivitämme useita ohjausasiakirjoja yhdessä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa, ja se auttaa selventämään useita joustavuusmekanismin mahdollisuuksia, jotka ovat olemassa olemassa olevassa lainsäädäntöpuitteistossa. 63, 64 artiklat ja 12 ja 16 myöskin, jotka koskevat lajikkeiden suojelusäännöksiä. En nyt voi ryhtyä vielä ennakoimaan sitä, mitä tämä ohjaus sisältää, koska siihen ryhdytään vasta vuonna 2018, mutta ehdottomasti se sisältää kattavan tarkistuksen olemassa oleviin säännöksiin. Ja ottaa huomioon useita näkökohtia, jotka on otettu tämän terveystarkastuksen aikana esille. Esimerkiksi poikkeussäännökset artiklassa 16 kuuluvat tähän päivitykseen, eli selvitämme lisää sitä, mitkä ovat joustavuusmahdollisuudet olemassa olevassa puitteistossa – ja tavoitteena on tarkastella ohjausta jäsenvaltioiden viranomaisten sidosryhmien kanssa, jotta voidaan selventää juridista puitteistoa, kuten myöskin oikeus, oikeuskäytäntöä, joka on olemassa. Ja otetaan huomioon ne huolenaiheet, jotka löytyvät terveystarkastuksesta. Sitten elinympäristö- ja lintudirektiivi kattaa yhteensä yli 1500 lajia ja hyvin harvat ovat ongelmallisia – mutta myös näille kaikkein ongelmallisimmille lajeille on direktiivissä joustavuutta. Ja poikkeussäännökset mahdollistavat sen, että voidaan yhdistää eri osioita. Tätä haluamme selventää. Ja kaiken kaikkiaan, jos toimintasuunnitelma mm, on menestyksellinen, jos tämä toimii menestyksellisesti, säilytysmekanismin kiihdyttämiseksi, niin se on tietysti hyvä asia. Ennen kaikkea tietysti jäsenvaltioiden pitää ottaa käyttöön riittävät suojelutoimenpiteet ja jäsenvaltioiden täytyy myös päättää siitä, aikovatko ne määritellä ne suunnitelmiinsa tai sisällyttää ne muihin tyyppisiin suunnitelmiin, ja tässä yhteydessä jäsenvaltiot hallinnollisin tai sopimuskohtaisin säännöksin voivat edetä. Me emme aseta yhtä toisen edelle, kunhan vain saadaan myönteinen suojelustatus aikaiseksi. Kysymykset, jotka liittyvät 1b, siihen, että ekojärjestelmien palvelut sisällytetään päätöksentekoon. Tästä oli kysymys ja puhuttiin siitä, millä tavalla jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon luonnonpääoman ja millä tavalla lisätään eri sidosryhmien tietoisuutta ja saadaan jäsenvaltiot mukaan. Ensinnäkin tämä toimen tavoite on se, että hyödyntää useita olemassa olevia aloitteita ja saatetaan ne kaikkien jäsenvaltioiden tietoisuuteen kaikilla päätöksentekotasoilla. Eli pyrimme siihen, että tarjoamme logista ohjausta ja tukea Horisontti 2020 tavoitteissa ja tuemme myös käytäntöjen vaihtoa. Tässä suhteessa Tämä johtaa myös siihen, että voidaan myös kartoittaa ja arvioida ekojärjestelmiä. Nämä kaikki ovat käynnissä olevia toimia ja komissio haluaa järjestää myös useita eri tapahtumia, joissa mukana ovat sidosryhmät. Ja aiomme pyrkiä oppimaan toinen jäsenvaltioiden hyvistä kokemuksista, kun haluamme kehittää tätä ohjausta. Sitten kysymykset, jotka liittyvät toimeen numero kaksi ja tukimekanismi jäsenvaltioille. Edustaja Linsin kysymys. Ensinnäkin huomioimme sen, että tässä ohjauksessa saatetaan tarvita vahvennettua tukea sisältöviranomaisille, jotta voidaan esimerkiksi viedä eteenpäin lupamenettelyiden älykästä toimeenpanoa. Eli vaikka meillä on jo olemassa erilaisia toimenpiteitä. On tietysti ongelmia laikkeiden välisessä suojelussa ja laillisten vaatimusten tulkinnassa, prosessin pituudessa, ohjauksen saannissa, parhaissa käytänteissä, tiedoissa, siinä millä tavalla sidosryhmät otetaan mukaan ja tilanteessa, missä näemme lisätuen tarpeen. Tavoitteena on ottaa nämä esille, ne löytyvät myös täältä liitteistä. Pyritään rohkaisemaan jäsenvaltiot ottamaan käyttöön vertaismekanismin. Ja näin parhaiden käytäntöjen jakaminen ja tietotaidon välittäminen kansallisten ja alueellisten viranomaisten välillä etenee. On priority B, on building political ownership and strength. Poliittinen omistajuus sitten seuraavaksi. Esitettiin joitakin kysymyksiä toimen numero neljä, Natura 2000 täytäntöönpanoon ja suojelumenettelyihin. Edustaja Elia Garcialta tuli näitä kysymyksiä. Useita toimenpiteitä on toimintaohjelmassamme, jotka vievät eteenpäin suojelutoimia, mukaan lukien meriympäristö, jotka ovat seurausta myös muista toimista. Ja esimerkiksi kun halutaan helpottaa kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa, jotta voidaan päästä elinympäristö- ja laikesuojelun tavoitteisiin meristrategiapuitedirektiivinkin mukaisesti, niin tässä tuetaan alueellista lähestymistapaa ja yhteistä kalastuspolitiikkaa. Varmistaudutaan siitä, että riittävät suojelun toimenpiteet ovat todellakin mukana monivuotisissa kalastussuunnitelmissa. Lisäksi meillä on toimia, joiden avulla pyritään helpottamaan toimenpiteitä alueellisten järjestöjen välillä, jotta voidaan kehittää suojelutoimenpiteitä, jotka noudattavat näitä direktiivejä. Measures, for instance, also in actions 8, 9, 10. Ja nyt kohdat 8, 9 ja 10, jossa kysymys on yhteisrahoituksesta. Niissä parhaiden käytäntöjen ja kokemusten vaihto johtaa siihen, että voidaan varmistaa toimien 6 ja 13 täytäntöönpano, jotka liittyvät myös meriympäristöön. Siinä jäsenvaltiot ja sidosryhmät ovat mukana. Ja jälleen kerran otetaan huomioon. Kun kysymys on metodologian kehittämisestä ja niiden kriteerien kehittämisestä, joiden avulla voidaan arvioida meriympäristösuojeluverkoston toimintaa, alue, meri, yleissopimusten puitteissa. Kaikki tämä on edesauttamassa Natura 2000 meriosion etenemistä. Toimenpide kuusi, eli sieltä kysymys siitä, miten rajoja ylittävä noudattaminen voidaan taata. Haluaisin tässä suhteessa korostaa toimia kuusi siinä mielessä, että yhteistyö maantieteellisellä tasolla, jossa jäsenvaltiot ovat mukana, voi ehdottomasti viedä eteenpäin myös jäsen, äh, rajoja ylittävää noudattamista. Jäsenvaltiolla vastuu on tässä pääosissa, mutta pyrimme siis stimuloimaan tätä rajoja ylittävääkin näkökulmaa. Sitten tärkeät kysymykset, jotka liittyvät toimeen seitsemän suuret lihansyöjät, onko rinnakkaiselo mahdollista ja miten niihin voidaan pureutua. Edustaja Kaufmanin kysymys ja edustaja Brianin kysymys siitä, että varta lisätietoa monilajitoimintasuunnitelmista ja Euroopan lintulaji koordinaatioryhmän roolista. Ensinnäkin pyrimme välttämään sitä, että laajennettaisiin suden, karhun ja muiden suurien lihansyöjien rinnakkaiseloa ja niiden luonnollista olemassaoloa pyritään tukemaan niiden luonnollisessa olotilassa. Siis mantramme koskee tätä rinnakkaiseloa, mutta niin, että nämä populaatiot muuttavat tärkeät, muodostavat tärkeän osan ekojärjestelmästä. Niillä on tärkeä ekologinen rooli. Ongelma on tietysti niillä alueilla, joissa niitä ei ole ollut vuosikymmeniin. Ihmiset eivät enää tiedä, miten asian tulisi suhtautua, ja nämä taidot tulee oppia uudelleen. Eli tietysti tunnustamme, että on huolenaiheita ja ristiriitoja tiettyjen toimien kanssa, varsinkin alueellis- paikallisella tasolla ja varsinkin suden suhteen. Susikannat ovat laajenemaan päin monilla alueilla, joissa niitä ei ole ennen ollut. Mutta integraation yleisperiaatteiden mukaisesti komissiossa pyrimme voimakkaasti tukemaan kaikkia toimenpiteitä, jotka parantavat tai vähentävät niitä konflikteja, joita meillä on suhteessa suuriin lihansyöjiin. Erityisesti LIFE-ohjelma, jota joita on tuotu yli 70 hankkeen voimin ja jotta tuetaan rinnakkaiseloa ja toimenpiteitä, joiden avulla vähennetään vahinkoja ja konflikteja. Menettelyt saattavat sisältää kompensaatiomenettelyitä kansallisten varojen kautta, kuten myöskin ennaltaehkäisytoimenpiteiden käytön ottaen erilaisia sähköaitoja on käytössä, paimentaminen, suojautuminen karhulta, tekninen apu sidosryhmille, informaatiokampanjat, ongelmakarhuihin suhtautuminen, jotka saattavat joskus olla vaarallisia ihmisille. Eli kun tyydyttäviä vaihtoehtoja ei ole, niin silloin meillä on nämä poikkeukset, jotka mahdollistavat sen, että voimme ottaa kiinni erittäin suojeltuja lajeja tiettyjen sääntöjen puitteissa. Ja sitten jäsenvaltiot niitä tällä hetkellä käyttävätkin. Ei saa myöskään unohtaa sitä, että Euroopassa on useita menestykseisen rinnakkaiselon kokemuksia ja ihmisten ja suurten lihansyöjien rinnakkaiselon kartoitus on nyt käynnissä. Sitten eurooppalaiset lintulajit ja koordinointi. Specific Life Project, the Life Eurosub Project, according to... Tässä on kyseessä hanke, jonka mukaisesti valmisteleva ohjelma koostuu 57 jäsentä, komissio, Metsästäjien edustajat ja muut sidosryhmät, jäsenvaltioiden ei odota olevan koordinaattoryhmän jäseniä, mutta meillä on mekanismi, joka varmistaa sen, että mukanaolo tässä prosessissa on olemassa ja tällä hetkellä olemme kehittelemässä käytännön yksityiskohtia ja tämän koordinaatiomekanismin roolia. Periaatteessa kuitenkin sen tulisi olla neuvoantava ryhmä, joka mahdollistaa sen, että voidaan puhua siitä, mitkä lintulajit tarvitsevat enemmän toimintaohjelmia, jotta voidaan välttää se, että eriytyneitä tukiohjelmia ei muotoilla. Prioriteetti C, investoinnit, yleisluontoiskysymykset, jotka siihen liittyvät, kuten esimerkiksi Florensilta ja Kallenbachilta tulevat kysymykset, jotka liittyvät siihen, millä tavalla toimintasuuntamaa voitaisiin käsitellä paremmin. Lisäksi kompensaatiot maanomistajille Kavison Ruissilta. Kysymys. Aiemmat äh, virheet ja niistä oppiminen, varojen arviointi, tulevat rahoitustarpeet, Demesmakerin kysymys. Kuten totesin alustuksessani, toimintasuunnitelman tavoitteena on viedä eteenpäin tätä tilannetta lyhyellä aikavälillä 2017-2019 tämänhetkisen äh, lainsäädäntöpuitteiston ja monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Komissio oli sitä mieltä, että tämä ei ole oikea kohta seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen käsittelyyn. Näitä asioita käsitellään vielä myöhemmin kuten myöskin siitä, miten se liittyy tämänhetkiseen maatalouspolitiikkaan. Tehoton olemassa olevien varojen käyttö on johtanut rahoituspuutteisiin ja tämä on paremman täytäntöönpanon tiellä tällä hetkellä. Näihin asioihin pureudutaan vuosina 2017-2019 ajanjaksona. Toimet 9 ja 10 liittyvät yhteiseen maatalouspolitiikkaan, 10 kohesiopolitiikkaan ja 11 taas meri- ja kalarahastoon, joiden avulla viedään eteenpäin, pyritään viemään eteenpäin parempaa resurssien käyttöä. Vuonna 2019 jälkeisessä tilanteessa meillä on myös toimintasuunnitelma, joka näkyy siinä muodossa, että pyritään parantamaan jäsenvaltioiden monivuotista rahoitussuunnittelua Natura 2000. Eli nämä niin sanotut priorisoidut kansalliset toimintasuunnitelmat. Ja tämän päivityksen avulla, joka vuonna 2017, 2018 ja 2019 tehdään, me olemme tilanteessa, jossa voimme paremmin seuraava rahoituskehitystä silmällä pitäen kertoa, mitkä ovat jäsenvaltioiden todelliset tarpeet. No, korvaukset maanomistajille ovat jo mahdollisia tämänhetkisen ö, yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa. Ja toimissa yhdeksän kun komissio rohkaisee siihen, että kaikkia näitä rahoitusresursseja käytetään riittävästi, niin pyrimme täysin ymmärtämään sen, miksi näitä ei käytetä paremmin. Viljelijät sanoivat usein, että vil- äh, korvaukset eivät ole riittäviä. Miten sitä voidaan parantaa ja miten edetään vuonna 2019 jälkeen? biologisen monimuotoisuuden suunnattujen varojen jäljittämisen lisäksi tilintarkastustuomioistuin on esittänyt komissiolle sitä, että Natura 2000-indikaattorit otetaan huomioon seuraavassa ohjelmointikaudessa kaikissa EU-varoissa ja pohdimme parannuksia tämänhetkisiin indikaattoreihin, kuten myöskin mahdollisuutta siitä, että silloin kun se on asianmukaista, ne otetaan käyttöön kuitenkaan ennakoimatta keskustelua seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Nämä siis yleisistä kesku- kysymyksistä prioriteeteissa. Tavoite kahdeksan. Aguilera Garcia kysyi siitä, miten voidaan varmistautua siitä, että kun halutaan yksityisen sektorin ja EU-rahoituksen välistä synergiaa lisätä, tämä tehdään aktiivisesti. Tai Demesmaker, joka kysyi, että haluammeko laatia muita kriteereitä rahoitustoimille Ensinnäkin yksityissektori. Olemme saaneet huomata tässä toimintasuunnitelmassa, että tänä päivänä meillä on aika innovatiivisia työkaluiden avulla voidaan viedä eteenpäin yksityismaan suojelua. Näin tapahtuu jo vapaaehtoispohjalla Euroopassa ja myös muuallakin maailmassa. Tavoitteena on on viedä eteenpäin yksityisen sektorin investointeja luonnonsuojeluun pilotihankkeiden tukemalla, jotka nimenomaan kohdistavat siihen, että yksityiset maanomistajajärjestöt siirtyisivät tähän suuntaan. Eli vapaaehtoinen lähestymistapa ei meidän mielestämme johda väärinkäytöksiin synergiassa EU-rahojen kanssa. Kriteerit ovat olemassa siinä mielessä, että toimenpiteet ovat hyväksyttävistä vain silloin, kun ne johtavat biologiseen monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutosadaptaatioon, niin kuin LIFE-asetuksessa on esitetty. Eli komission ja investointipankin välinen toiminta johtaa siihen, että investointipankki arvioi, kuinka paljon kontribuutioita tulee jokaiseen hankkeeseen, ja tämä otetaan sitten huomioon, kun harkitaan hankkeiden hyväksyttävyyttä. Ja Sijoittajat, jotka saavat rahoitusta, joutuvat valvomaan ja raportoimaan erilaista indikaattoreista, jotka liittyvät biodiversiteetti, adaptaatio, indikaattoreihin. Kysymys yhdeksän. Yhteisen maatalouspolitiikkaan liittyvät kysymykset, jossa esitettiin kysymyksiä siitä, millä tavalla aiomme arvioida vaikutukset yhteisen maatalouspolitiikan ja biodiversiteettiin Florentsilta ja siitä, millä tavalla synergiaa voidaan lisätä yhteisen maatalouspolitiikan kanssa Aguilar Garcialta ja kysymys siitä, onko toimintasuunnitelma riittävän kunnianhimoinen, jotta se voi parantaa johdonmukaisuutta yhteisen maatalouspolitiikan kanssa Brandilta. No, vaikutus biodiversiteettiin ja rahoitus voimavarojen käyttö ja Natura 2000 toimenpiteiden hyödyntäminen, jotta voidaan kompensoida tilannetta. Tämä tehdään mm, tähän asiaan omistetun tutkimuksen avulla. Eli toiminta yhdeksän siinä tavoitteena on arvioida, kuinka paljon rahaa suunnataan biologiseen monimuotoisuuteen tänä ajanjaksona ja mikä raha käytetään millä tavalla. Pyrimme myös tarkastelemaan myös niitä tuloksia, jota on saatu. Vai? Ja syy, miksi me erikseen tänä mainitsemme, sanoinkin sen jo aikaisemmin, niin johtuu siitä, että tämä, mistä tuntuu, että tätä ei täysin käytetä tätä kompensaatiovälinettä. Joten me uskomme, että tätä välinettä voitaisiin laajemmin käyttää ja se voisi hieman lieventää jännitteitä ja yritämme selvittää, miksi tätä ei niin paljon ole otettu vastaan. Jäsenvaltioiden täytyisi myös arvioida koulutusta ja huomioida se, että ympäristö- ja maatalousviranomaiset myös arvioivat näitä vaikutuksia yhdessä maanviljelijöiden kanssa ja antavat tukea maanviljelijöille neuvontapalveluidensa kautta. Toinen tärkeä asia vielä, jos saan mainita YMPstä, on identifiointi, että lintu- ja luontotyyppi määrä on vähentynyt. Tässä on rahoituskuilu, mutta tarvitaan myös eri politiikoiden integroimista. Haluaisin sanoa, että komission ehdotus siitä, että kielletään tietyillä alueilla kasvimyrkkyjen käyttö on tehty yhteistyössä maatalouspääosaston kanssa ja toivomme, että täysistunto voi tukea tätä ehdotusta, koska tarkoitus on parantaa biodiversiteettiä, ei tuotantoa. Ja toivomme, että nämä erilaiset torjunta-aineet saataisiin kiellettyä näillä tietyillä suojelualueilla. Kysymys numero 11 kysymys, eh, joka on tullut eh, kalastajärjestöltä, jossa on kysymys kestävästä kalastuksesta ja mahdollisesta eh, ekomatkailun hyödystä. Ja voitaisiinko tätä käyttää esimerkiksi suojelulla alueella? Tämä on kysymys edustaja Brianolta. Me olemme olleet yhteydessä kalastajajärjestöihin ja muihin Äh, osapuoliin. Tämä on hyvin tärkeää, kun kehitellään kalastustoimenpiteitä yhteisessä kalastuspolitiikassa äh, Marina 2000 äh, ohjelmaan. Sille ei ole kuitenkaan annettaa enempää varoja kestävälle kalastukselle, mutta äh, tämä toimi 11 siinä pyritään paremmin hyödyntämään olemassa olevia varoja ja välineitä. Ja äh, tällainen eko, matkailu ja kestävä kalastus ovat myös tärkeitä ja ne on myös huomioitu äh, näillä suojelualueilla. Toinen kysymys, joka liittyy liittyy toimeen 12 Demesmaakerilta, joka liittyy vihreäseen infrastruktuuriin ja konnektiivisuuteen. Ensinnäkin on yksi toimi, joka pyrkii kehittämään kriteereitä Euroopan laajuiselle vihreälle infrastruktuurille – jota me voitaisiin ottaa mahdollisesti mukana, mukaan seuraavaan monivuotoiseen rahoituskehitykseen sekä ymp -hän. Mutta nykyiset maaseudun kehittämisohjelmat ovat sellaisia, joista jäsenvaltiot voivat panostaa enemmän vihreään infrastruktuuriin, joten tämä voidaan hoitaa myös näiden ohjelmien kautta. Ja sitten tämä viimeinen prioriteetti, joka liittyy kommunikointiin ja kysymykset, jotka liittyvät tähän. Yksi yleinen Brianolta. Miten Euroopan parlamentin jäsenet voivat tukea näitä toimia niin, että saavutetaan tavoitteet? Tämä on hyvä kysymys koska tämä toimintasuunnitelma on tarkoitettu kaikille kansalaisille ja samoin myös parlamentille tietenkin, joten meillä voi tässä olla oma roolimme erilaisissa toimissa ja parantamassa näitä etuja, ratkaisuja, parhaita käytänteitä, informaatiovaihtoa ja erityisesti siinä, että meidän on saatava eri osapuolet mukaan tähän, samoin kuin nämä maanomistajat, maan käyttäjät. Meillä on kaikilla kielillä esite aiheesta ja toivomme, että otatte niitä mukaan ja voitte keskustella niistä omissa vaalipiireissänne bilateraalisissa kokouksissa. Ja me pitäisimme hyvänä, että mepit lähtisivät tähän mukaan. Ja muistakaa, että nämä toimet ovat myös arvokkaita tulevan kauden, tulevan MFFn keskusteluille, että kannatte teidän roolinne parlament, parlamentaarikkoina. Kysymys 13 Brianolta. Miten voimme paremmin saada alueiden komitean mukaan ja sen näkemykset mukaan ja tekninen yhteistyö alueiden ja komission välillä? Toimintasuunnassa otettiin huomioon myös alueiden komitea. Komitea itse oli mukana tämän kehittämisessä. Ja AK-rooli on huomioitu monissa kohdissa. Komission tehtävä ei ole kommentoida niitä voimavaroja ja varoja, mitä AK ottaa käyttöön, mutta olemme vakuuttuneita siitä, että alueet ovat tässä mukana. Tämä yhteinen tekninen alusta yhteistyö työlle ympäristön sektorilla. Tätä jo tehdään, mutta me tulemme järjestämään workshoppeja, seminaareja, konferensseja, joiden tarvo- tarkoituksena on edistää paikallisviranomaisten älykästä ja tehokasta direkti- ympäristödirektiivien käyttöä. Äh, sitten äh, komissio on laatinut näitä alustoja, jotta voidaan parantaa informaation vaihtoa ja kokoamista ja yhteistyötä paikallisella tasolla. Ja tämä luonnollisesti koskee myös näitä ympäristödirektiivejä. Sitten kysymys 14 kulttuuriperinnöstä ja linkeistä ympäristö- ja kulttuuriperinnön välillä. Vuosi 2018 tulee olemaan Euroopan kulttuuriperintövuosi. Tämä tullaan äh, huomioimaan samoin kuin äh, yhteydet äh, ympäristö- ja kulttuuriperintöjen välillä. Yksityiskohtaisesti ajankohtaisesti tämä eurooppalainen teema vuosi tullaan sitten esittelemään myöhemmin. Komissio on jo nimittäin ollut yhteydessä jäsenvaltioiden nimittämiin kansallisiin koordinaattoreihin ja me tulemme myös äh, rahoittamaan näitä ohjelmia. Ja sitten viimeinen kuva on äh, seuraavat askeleet. Next Step Tämä on erittäin tärkeä ohjelma äh, seuraavaksi kahdeksi ja puoleksi vuodeksi. Yksi toimista on jo tehty, nimittäin Natura 2000 päivä 15. toukokuuta. Sen lisäksi meillä oli konferenssi 6. kesäkuuta yhdessä alueiden komitean ja Maltan puheenjohtajamaan ominaisuudessa kanssa, jossa erityisesti Frans Timmermans painotti, miten tärkeää ja miten hyvin komissio on sitoutunut ympäristön tarpeisiin ja tavoitteisiin. Mutta sen lisäksi esitettiin aika paljon yleisiä kysymyksiä tästä mm, toimintasuunnitelmasta Joten kerron teille ensin nämä kysymykset ja sitten käsittelen niitä. Herra Potsi esitti kysymyksen, miksi me emme painota enemmän joitain tiettyjä alueita, kuten esimerkiksi maatalous, liikenne ja niin edelleen. No kaikilla toimilla on vaikutus toisiinsa, joten sen sijaan, että me lähtisimme käsittelemään näitä sektorikoh, sektoreittain, niin uskomme interaktioon niiden välillä ja sitä kautta kaikki nämä eri alueet, kuten energia ja liikenne ja maatalous, tulevat tähän mukaan. Ja herra Potts kysyi, ja De Messmaker esittivät myös kysymyksiä puuttuvista toimista. Me olemme tietoisia komissiossa, että koordinaattorit ovat tärkeitä ympäristölle ja taloudelle, koska ne tuottavat tiettyjä palveluita asia liittyy Natura-direktiiveihin. Enkä puhu tässä nyt vain mehiläisistä, linnuista, lepakoista, vaan me olemme lähteneet siitä, että tämä asia on paljon laajempi. Tämä liittyy myös maatalouteen, kasviterveyteen, tutkimukseen, joten komissio tulee käsittelemään tätä koordinaattoriasiaa, mutta kuitenkin tämän toimintasuunnitelman ulkopuolella. Sitten eh, miksi eh, eurooppalaiset verkot puuttuu tästä vihreyttämisestä? No, tässä ohjelmassa on tällainen oma osuutensa vihreälle infrastruktuurille, konnektiivisuudelle näiden Natura 2000-alueiden välillä. Ja meillä on tietyt kriteerit vihreälle infrastruktuurille ja myöhemmin tämä saatet, niitä saatetaan voida siirtää tulevaan monivuotiseen rahoituskehitykseen, jos niille tarvitaan jotain tiettyjä toimia Euroopan laajuisten verkkojen kautta. Ja me voimme käynnistää nyt myös testauksen siitä, miten me voimme käynnistää EU-tasolla tärkeitä vihreitä infrastruktuurin kehitysprojekteja. Demesmaaker ja Gerbrandi esittivät kysymyksen toimintasuunnitelmasta, aikooko se parantaa biodiversiteettitavoitetta. Toki, mutta toimintasuunnitelma yksinään ei voi saavuttaa näitä tavoitteita, koska tähän tarvitaan myös muita toimenpiteitä kuin näiden naturadirektiivien direktiivien lisäksi. Ajatellaan tavoitteita 2, 3, 4, 5 ja 6, joten tämä ei ole mikään tällainen yleislääke. Sitten oli kysymys siitä, onko meillä tarpeeksi poliittista tahtoa saavuttaa biodiversiteettitavoitteet ja tullaanko tätä priorisoimaan enemmän. No tässä toimintasuunnitelmassa on 15 konkreettista toimea ja eriytettynä yli 100. Suurin osa niistä käynnistetään 2017 ja tarkoitus on saavuttaa ne vuoteen 2000, vuonna 2019. Tässä täytyy nyt nopeasti lähteä täytäntöönpanoon ja me pidämme tätä toimintaa suunnitelmaa sellaisena, että se tarjoaa vankan pohjan biodiversiteettiin parantamiselle. Eli tähän tarvitaan myös poliittista tahtoa ja tukea. Ja tämä toimintasuunnitelma tuli politiikan taholta ja varapuheenjohtaja Timmermans ja Katainen tukivat tätä ja monet komission eri palvelualat. Joten meillä ei ole epäilystäkään siitä, että etteikö tämä totiutuisi, koska varapuheenjohtajakin toisti sen, että komissio on sitoutunut ja me uskomme ja toivomme, että jäsenvaltiot sitoutuvat samalla tavoin. Ja tullaanko toimintasuunnitelmassa ottamaan huomioon erityispiirteet jäsenvaltioissa, Gerbrandin kysymys, ja millä tavalla komissio huolehtii täytäntöönpanosta? No, toki tämä täytyy huomioida. Sen vuoksi me käymme myös kahdenvälisiä keskusteluita, sen vuoksi alueiden komitean mukana, niin että tähän saadaan näkyviin myös alueellista paikalliset näkökulmat. Ja äh, sitten äh, tästä sitoumuksesta, kun jäsenvaltiossa tehtiin tämä tällainen fitness check, äh, niin te näette, että tässä toimintasuunnitelmassa käsitellään hyvin pitkälti niitä asioita, joita tässä heijastellaan. Me näemme mitään syytä näille huolenaiheille, koska me tulemme onnistelemaan asian parantamiseksi. Sitten nämä kaksi kysymystä, joissa ei puuttu mistään erityisistä toimista, mutta yritän kuitenkin nopeasti niihin vastata. Gerbrandilta yksi joka liittyy Bielovision suojeltuun metsään. Voimmeko antaa tietoa, mikä tilanne tällä hetkellä on hakkausten suhteen? Ja me olemme pyytäneet puolalaiselta tietoa näistä hakkuista. No, Puolan hallitus kielsi, siis, että se olisi rikkonut näitä arti- tiettyjä artikloja kohtaan. joten vaikuttaa siltä, että viranomaiset eivät pysäytä näitä hakkuita. Ja äh, kun komissio saa vastauksen, se analysoi sen ja sitten miettii, mikä on seuraava askel. joka saattaa olla asia viimeinen tuomioistuimeen. Sitten herra Häytemä äh, esitti kysymyksen Äh, pysyvistä nurmista äh, ja niiden äh, nimittämisestä tai, tai merkitsemisestä. Tämä on jäsenvaltioiden asia. Ja jos näiden alueiden ympäristölliset edut voidaan hoitaa muulla tavalla kuin tätä kautta, niin se voidaan kiertää. Tämä löytyy näistä äh, asiakirjoista, joissa käsitellään vihreyttämistä. Me toivomme kuitenkin, että mm, merkittäisiin enemmän tällaisia pysyviä nurmialueita, ruoha-alueita. On äh, yksi toimit kuitenkin tässä toimintaohjelmassa, jossa pyritään tähän ja toivon mukaan nyt äh, vastasin kaikkiin kysymyksiin. Kiitos. Thank you very much for this exhaustive uh, presentation. Which... Kiitoksia tästä kattavasta esityksestä, joka oli todella tarpeen. 45 kysymystä ENY-valiokunnan jäseniltä. Toivon, että kollegat saimme hyvät vastaukset kysymyksiinsä. Nyt on kuitenkin vielä mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä tai reagoida näihin asioihin. Florence Dorsman Kadenbach, Ilmaiska, jos haluatte käyttää puheenvuoron. Demesmaker. Ja sitten toisella kierroksella voidaan palata niiden pariin, jotka eivät esittäneet kysymyksiä. Herzlichen Dank an die Kiitos ja kiitokset komissiolle. Komissio on todellakin nähnyt paljon vaivaa. Ja pyrkinyt vaikuttamaan positiivisesti äh, tilanteen parantamiseen. Minä olen nyt ongelma. Minä olen nimittäin koko tämän ketjun päädys, päässä. Minä olen nimittäin maanviljelijä. Ja ihan rehellisesti sanoen, minun maatilallani on myös habitat-alueita, mutta ei minulla ole siinä mitään ongelmaa. Ei tässä nyt ole ongelmaa, mutta kuitenkin pari asiaa, jotka aiheuttavat meille ongelmia. Nimittäin käsite turvallisista kasvatus perustoista. En puhu nyt susista, vaan äh, puhun äh, merimetsoista. Minun kotimaassani, mutta myös Itävallassa ja monissa muissa maissa äh, oli varsinainen katastrofi. Tilanne, olosuhteet olivat hyvät, ja silloin sanottiin, että kalastajat tai metsästäjät voivat puuttua, tai en tiedä metsästäjistä, mutta ainakin kalastajat. Ja sitten äh, äh, luonnonsuojeluihmiset menivät paikalle ja sanoivat, että ei todellakaan saa ampua ja sitten mennään oikeuteen ja sitten kestää jälleen kolme vuotta. Joten näitä täytyy selkeyttää. Tarkoitan tässä kaikkia osapuolia, koska ei käy, että Bryssel Bryssel lähtee päättämään asioista, jotka johtavat siihen, että sadat kalastajat menettävät toimeentulonsa merimetsojen tapia. Ja, ja, ja kun näen vielä, miten <laughs> elegantisti tässä toimitaan, mutta kun sitten järvi on kalastettu tai alue on kalastettu tyhjiin tai syöty tyhjiin. No, susista. Ruotsissahan oli juuri lauantaina, kun kävin siellä, sain kuulla, millä tavalla mitkä ovat tällaiset turvalliset kannat. Ja Ruotsissa tehtiin äh, äh, ehdotus asiasta ja sitten komissio lähtee paikalle ja kaiken kummallisin tavoin sanoo, että eipä tämä nyt olekaan näin, että no, hoitakaapa homma uusiksi ja sitten oli kaiken näköistä riitaa hallituksen ja komission välillä. Ja lopputulos on se, että äh, sudet ruotsalaisilla poroalueilla – repivät poroja. Taloudellisesti tämä nyt ei ole välttämättä katastrofaalista, mutta kuitenkaan näitä poroja, tokkia on mahdoton kerätä yhteen, kun ne ovat hajonneet, koska ne ovat satojen kilometrien alueella. Jotain tässä pitää tehdä, koska se on välttämätöntä niin, että meillä on selkeästi äh, säännöt, että tämä ja tämä on turvallinen kanta ja sitten ei voi jokin äh, äh, kansalaisjärjestö sanomaan, että täytyy laskea mukaan se tai tämä, koska sillä tavalla kasvatetaan tai pienennetään näitä kantoja. Eli tässä nyt on vaikka satoja tuhansia eri mahdollisuuksia. Minulle on tärkeää, että maanviljelijät ovat mukana. Meidän täytyy ei luonnollisestikaan tarvitse tehdä kaikkea, mitä maanviljelijät sanovat, ei, ei, mutta äh, maanviljelijät täytyy ottaa mukaan. Minun kotimaassani tilanne ei ole erityisen huonoin valita, mutta mitä tulee korvauksiin, niin sillä ei todellakaan maanviljelijöitä houkutella, koska nämä menetetyt eläimet ovat yleensä huomattavasti kallisarvoisempia kuin tämä korvattava summa. Parhainta olisi ennaltaehkäisy koska sillä tavalla te auttaisitte maanviljelijöitä ja karjan kasvattajia paljon enemmän. Tässä se tärkein, mitä minulla oli. Arvon naiset ja herrat, hyvä komissio. Täällä ei kertaakaan sanottu, että maanviljelijät tarvitsevat myös kohtuullisen toimeentulon. Eli siis maa siis tässähän on kysymys säännöistä, jotka kaikki on toteutettava maataloudessa, Ja jotta se voidaan toteuttaa, niin silloin maanviljelijällä täytyy olla myös rahataskussa. Ja kolme vuotta peräkanaa maito oli halvempaa kuin vissyvesi. Mitenkä sitten maanviljelijä voisi toteuttaa tällaisia hyvää tarkoittavia ohje, ohjelmia, kun lompakko on tyhjä, se on tyhjä. Eli täytyy huomioida, miten on jouduttu toimimaan äh, älyttömän maatalouspolitiikan äh, pohjalta. Siihen teidän tuli puuttua. Silloin minä olen teidän puolellanne. Very much, Mr. Florence. Next test. Kiitoksia, edustaja Florence. Kiitos. Jatkan siitä, minkä kollega Florence lopetti. Minulla on sellainen mm, mielikuva Habitat-direktiivistä, että paperilla tässä on tiettyä joustavuutta, mitä tulee lajien suojelutoimiin paperilla siis, mutta ei käytännössä. No, Karans Florence täällä jo toi esiin esimerkiksi merimetsot, sudet. Ne ovat, on kuitenkin paljon lajeja, jotka ovat uhanalaisia tai kuolleet jo tietyiltä alueilta. Mutta mikä sitten on tavoite? Tässä täytyy olla myös tiettyä joustavuutta lainsäädännössä. Ja silloin täytyy olla joustavuutta. Paperilla se näyttää olevan sitä, mutta sitten kun katsotaan kuinka paljon lajeja tai kuinka suuri kanta ö, todellakin on, niin, niin ei näin tehdäkään. Ja sitten palaan tähän rakkaaseen suteen. No tiedän jo komission vastauksen. Meillä oli kahden päivän kokous alueiden komiteassa ja me kuulimme komissiosta koko ajan saman vastauksen. Eli että on mahdollista elää rinnakkain. Maatalous, vuoristo, maatalous ja eläintenhoito ja susi. No hienoa, mutta ihan brutaalisti sanoen, no, tällainen yhteiselo on ihan yhtä mahdollista kuin ihmisten ja rottien yhteiselo kaupungissa. Sekin on mahdollista, mutta ei kivaa. Joten äh, asian jos, jos ei tietyissä maissa äh, asiaan puututa, niin äh, susi kanta voi kolminkertaistua parissa vuodessa. Tähän tarvitaan tasapainoa. Tasapaino saadaan aikaan silloin, kun suurin osa lampaista ja vuohista on syöty. Eli tietyissä tilanteissa, puhun nyt omasta kotimaastani ja vuoristoalueesta, jossa on suuria laitumia ja nämä eläimet, vuohet ja lampaat ovat tuolla korkealla vuoristossa, ei siellä ole mahdollista yhteiselo. Jossain vaiheessa täytyy tehdä päätös joko tai. Ja mikä hyöty tällaisten on biodiversiteetille? Italiassa on useita tuhansia susia ja arvio on, että yksi kolmasosa tai jopa puolet on muuttunut hybrideiksi koiran ja suvun, suden välillä. Eli tällainen hybridikanta, populaatio, joka tekee tämän vielä vaikeammaksi, koska ei kysymys ole edes sudensuojelusta, ja Italiassa eh, jossain vaiheessa muutaman vuoden kuluttua meillä tulee olemaan vain tällaisia koiran ja suden risteytyseläimiä. No, mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa? Meidän täytyy miettiä järkevällä tavalla asioita, mikä on järkevää ympäristölle ja millä tavalla saadaan aikaan järkevä rinnakkaiselo ja huomioidaan maanviljelijöiden tarpeet myös vuoristoalueilla ja mitä maanviljely tuo biodiversiteetille – ja ajatellen niitä alueita, jotka haluavat äh, tuoda suden alueelleen, miten paljon se vaikuttaa biodiversiteettiin minu, positiivisesti tai äh, negatiivisesta, jos esimerkiksi maanviljely äh, vuoristoalueelta katoaa, niin mitä sitten tapahtuu? Voi ehkä olla muutama susi enemmän, mutta biodiversiteetti pienenee. Mr. Dorfman, now I have Madam Ein herzliches Dankeschön. Zuerst einmal möchte Kiitos komissiolle erittäin tästä laajasta vastauksesta. Yksi täydennys liittyen näihin pölyttäjiin. Te perustelitte näkemystänne, mutta ehkäpä tätä voidaan vielä kyseenalaistaa. Kolmas asia liittyen edelliseen puheen. En ole ihan kaikesta samaa mieltä. Minä olin ähm, ala Itävallassa vastuussa hallituksessa luonnonsuojelusta. Silloin, ny, me puhumme kalalajeista, äh, silloin muista lajeista. No, tämä on ongelma ei tämä ole ainoastaan taloudellinen kysymys, vaan tässä on kysymys myös äh, hyväksyttävyydestä Natura 2000-alueista, koska luonnollisesti tämä koskee esimerkiksi maanviljelijöitä, ähm, metsästäjiä ja niillä on suuret lobbyjärjestöt äh, ja esi- ovat myös vahvasti lehdistössä ja sen lisäksi meillä on luonnonsuojelijat. Tällä aiheutetaan tällainen konflikti tilanne. jossa lähdetään riitelemään ilman varsinaista tieteellistä perustaa. Sen vuoksi me tarvitsemme selkeämpiä päätöksiä, selkeämpiä sääntöjä myös komissiolta. Niitä voitaisiin parantaa, koska tällä hetkellä on löydetty tällaisia puolittaisia ratkaisuja, kutsutaan niitä sitten porsaanreijiksi tai joustaviksi ratkaisuksi, niin tämä tekee asian vaikeammaksi. Eli jollain alueella on poikkeuksia ja Eli täällä nyt kuitenkin edustetaan hyvin monia erilaisia intressejä. Sen vuoksi meidän ei tulisi mahdollistaa minkäänlaisia porsaanreikiä. Thank you very much, Mr. Demesmaker. Kiitoksia, edustaja Demesmaker. Kiitoksia. Minäkin haluaisin alkuun kiittää komissiota tästä erittäin laajasta ja kattavasta esityksestä. Arvostan kovasti sitä, että näin paljon vaivaa on nähty meidän kysymyksiimme vastaamiseksi. Joissain kohdin en saanut aivan tyydyttävää vastausta, mutta haluaisin todeta, että odotamme todellakin paljon tuloksia tältä toimintasuunnitelmalta, ehdottomasti parempaa ohjausta näiden suuntaviivojen suhteen, niiden mukauttamisen ja täytäntöönpanon kanssa – Tämä toimintasuunnitelma on ehdottomasti askel eteenpäin. Ja luonnollisesti kysymys on myös siitä, että päästään 2020 biologisen monimuotoisuuden tavoitteisiin. Komissio toteaa, että tarvitaan lisää, että tämä ei ole vielä riittävää. Ja näin en ole vielä aivan selvillä siitä, miten tätä komissiota viedä eteenpäin ja mikä on suunnitelma vuonna 2020 jälkeen. Biodiversiteettikriisi on ongelmakokonaisuus, joka osuu pitkälle aikavälille. Ja me olemme tässä nyt työstämässä tätä erilaisten rahoituspuitteiden avulla, jotka suuntaavat suhteellisen lyhyellä aikavälillä ja se on tietysti haittapuoli, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän näkemyksemme, meidän toimintamme pitkällä aikavälillä pitäisi valmistella paremmin ja erityisesti tässä ajattelen niitä, jotka löytyvät tästä mietinnöstä, esimerkiksi vihreä infrastruktuuri, Ja tässä todella puuttuu mielestäni ehdotus. Luonnollisestikin olemme hiukan nyt tämän lyhyen aikavälin työmallin rajoittamia, mutta meidän tulisi paremmin valmistella tätä, sillä se on oleellista, kun halutaan saada parempaa vihreää infrastruktuuria. Sama koskee myös pölyttäjiä, mm, pölyttäjiä ja mm, niihin liittyvä ongelma. Tätäkin pitäisi ehdottomasti laajentaa ajallisesti. Ja kyseessähän on myös ehdottoman kiireellinen ongelma, joka täytyisi käsitellä kokonaisuutena. Ja tarvitsemme hieman johdonmukaisempaa toimintaa ja visioita pitkällä aikavälillä. Eli haluaisin ehdottomasti kehottaa komissiota tekemään tästä todellisuutta. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten edustaja Flanagan. Uh, thank you very much. Uh... Kiitos. Puhuitte yhdestä alasta, joka mielestäni kokemustani mukaan on kaikista tärkein, kun kyse on lintudirektiivistä ja habiatdirektiivistä, luontotyyppidirektiivistä. Niin kyse on nimittäin viestinnästä. Olen luonnonsuojelusta samaa mieltä. Se on tarpeellista. Tulevaisuus on siitä riippuvainen. Mutta jos ei kuule ihmisiä etukäteen, niin sitten kaikki lähtee menemään aivan väärin. Lintudirektiivissä ja luontotyyppidirektiivissä kuulemista Irlannissa ei toteutettu. Kävi, kävi nimittäin niin, että nimitimme nopeasti tiettyjä alueita tällaisiksi suojelluiksi alueiksi yksityiskohdat jätettiin huomioimatta. Te puhutte viestinnästä. Kuvitelkaapa sellainen tilanne, että omat maat nimitetään suojelualueeksi, mutta niitä ei kutsuta tällä oikealla nimellä. Sellaisella nimellä, jota on käytetty joissakin tapauksissa jopa 600 vuoden ajan. Tästä esimerkki. Minä itse saan polttoainetta tietyn nimisestä paikasta. Nimitys on ollut käytössä satoja vuosia. Kun sanoo ihmisille, että he eivät voi enää tietyllä maa-alueella toimia tietyllä tavalla, niin varmasti ensimmäinen asia olisi se, että selvitetään paikan oikea nimi. Näin on käynyt kymmenessä eri paikoissa. Tuloksena sitten yhdessä erityisessä tapauksessa mies, joka oli turvetta nostanut, äh, tänään oli toimitus satoja vuosia, siis turvetta nostettiin tästä Klunvikin baagista 70 vuoden ajan, ja hän sitten ensimmäistä kertaa äh, sai tietoa direktiivistä, kun poliisiviranomainen kertoi miehelle, että jos hän jatkossa toimii samalla tavalla, niin hänet pidätetään ja mahdollisesti hän voi joutua kolmeksi vuodeksi vankilaan ja puolen miljoonaa euron sakot vielä matkästään päälle. Kyse on siis viestinnästä. Varmasti olemme samaa mieltä, että tässä kyseessä oli viestintäongelma. No, mikä on sitten ongelmana EUn ja komission viestinnässä? Helppohan olisi sanoa, että kaikki olisi vain teidän vikanne. Ei näin ollut. Hallitus yritti kyllä syyttää komissiota. Ongelmana oli se, että ei toteutettu kuulemista, sellaista kuulemista, joka tulisi te- tehdä. Tehtiin tällainen pikakuuleminen, eli ikään kuin heitetään nuolella ja määritellään sitten jälkikäteen, osuiko se maaliin. Täytyy huomioida paikallisviranomaiset. Meillä vain sellaisia tuu olemaan. Meillä on sellaisia viranomaisia, jotka määriteltiin petkuttamaan EUn varoja. Eli ei tämä näin toimi. Tarvitaan sitoutumista parlamentin suhteen. Meillä on Eurooppa-asian valiokunta ja meidän tapauksessamme tähän tahoon on oltava yhteydessä. Ikävä kyllä, kokoukset pidetään aina Strasbourgin viikolla ja silloin meidän pitäisi olla sitten valiokunnassa paikalla. Viestinnässä tulisi toimia näin. Minä olen tätä tukenut viestintäpuutteiden takia minä itse olin turvesuolla paikalla niiden ihmisten kanssa, jotka vuosisatojen ajan ovat saaneet polttoainetta. Heitä ei kuitenkaan kuultu, heille ei puhuttu eikä asiasta selitetty ja sitten tästä syntyi melkomoinen revirikiista. Poliiseilla ei ole aseita, mutta tässä tapauksessa aseita tarvittiin, koska todella konflikti oli kärjistänyt tälle tasolle. 90 mies sai kuulla, että tälle tielle ei ole asiaa. Hänet piti sitten kantaa pellon ylitse omalle turvesuolleen. Jos haluaa hoitaa asiat paremmin, niin näin ei saa toistumiseen käydä. Lopputulos oli sellainen, että jos yritetään pakkosyöttää jotakin, niin kyllä sitten syötetty nousee takaisin ylös. Eli täytyy toimia hieman hienovaraisemmin. Ihmisten kanssa täytyy keskustella ja tässä tapauksessa näin ei tehty. Minä olen kasvissyöjä. Minä arvostan äh, sekä eläimiä että kasveja. Tiedän kyllä, mitä omalla alueellani tapahtuu ja näitä viestejä on kuunneltava. Kun puhumme uhanalaisista lajeista, niin kaikki ymmärtävät, miten hienovaraisesti täytyy toimia. Minäkin tämän ymmärrän. On myös toinenkin uhanalainen laji, nimittäin ihmiskunta, ainakin meillä päin. Ei tämä ole mitään liioittelua tai sitä, että minä yritän tässä vain retorisesti paisutella. Meillä on Irlannissa luonnonsuojelujärjestö, ja se on todennut, että Shannonista äh, itäänpäin ei tulisi ihmisiä ollenkaan hyväksyä. Eihän näin voi olla. Ihmisiä täytyy kuulla. Meillä on sosiaalisia, taloudellisia äh, kriteereitä, seikkoja. Omassa maassani tämä kuuleminen ei ole toteutunut. On keskitytty pelkästään ympäristökysymykseen. Haluan, että keskityttäisiin samalla tavalla myös tois, muihin elementteihin. On otettava huomioon äh, ihmisten sosiaaliset tarpeet. Meillä on esimerkkejä monen vuoden takaa syntyi tilanne, jossa maanviljelijöille kerrottiin, että tietyiltä alueilta karja pitäisi viedä pois. Ja todettiin, että ihminen on vuosisatoja toiminut tällä tavalla. Ja sitten ne su- suunnitelmat, joita yritettiin suojella, niin johtivat siihen, että viljelijöiden piti sallia taas karjan tuontialueelle. Jos heille olisi etukäteen puhuttu, niin ongelma ei olisi alun perinkään syntynyt. No sitten kalatalous. Tässä tulisi saada jonkinlainen horisontaalinen ohjelma. Monet viljelijät saari, rannikkoalueella ovat myös pienkalastajia ja monet kysymykset on kyllä pystytty tunnistamaan myös muiden ohjelmien alaisuudessa ja ne on huomioitu ohjelmissa. Eli tämä olisi järkevää toimintaa. Tarvitsemme siis viestintää. Nyt on käynyt niin, että luonnonsuojelu on melkein kirosana ja sehän on pelottavaa. Näin on kuitenkin käynyt sen takia, että ihmiselle ei ole etukäteen puhuttu. Olen siis samaa mieltä lintudirektiivistä ja luonnontyypidirektiivistä, mutta ihmiselle täytyy puhua heidät on otettava huomioon ja osallistettava, koska heitä on entistä vähemmän äh, minunkin kotiseuduillani. Ja jos he katoavat, niin kuka sitten maata hoitaa? Menettekö te sitä hoitamaan? Jeepitkö sitä sitten luonnonsuojelujärjestöstä hoitavat? Eihän näin tapahdu, vaan me joudumme töihin. Eli kyllä ihmiset täytyy saada pysymään siellä paikan päällä. Kiitos. Mr. Flanagan. No, Madam Mokan. Kiitoksia edustaja Flanagan. Ja Kiitos komissiolle erittäin perusteellisesta vastauksesta ja työstä. Ja luonnollisesti asioita pitää nopeuttaa. Ongelma on kuitenkin se, että tätä ongelmaa ei oteta tarpeeksi vakavasti. Eli hyväksytään aivan liian pitkälti se, että ne rahat, joita voitaisiin käyttää Natura 2000 projekteihin ja biodiversiteettiin, niitä ei käytetä siihen. Sitä valitellaan, mutta siinäpä se. Ja sen vuoksi olen oikein iloinen siitä, että komissio on nyt lähtenyt vastustamaan Puolaa tästä Bielovican metsäkysymyksestä. Mutta riskinä tästäkin on, tästä tulee postmortem asia. Eli yksi kaikkein tärkein biodiversiteettialue tuhotaan Euroopassa, koska ei kunnioiteta eu lainsäädäntöä. Ja ne kaksi asiaa, jota voidaan tehdä, jotta voidaan parantaa tilannetta, olisi se, että kunnioitetaan lainsäädäntöä myös komission puolella niin, että komissio huolehtii siitä, että lakeja noudatetaan – ja toinen on se, että saadaan kunnollista rahoitusta, vuosittaista kunnollista rahoitusta. Siihen kuuluvat ne rahat, joita on todellakin olemassa yhteisessä maatalouspolitiikassa myös. Ja siellä on paljon rahaa. Niin, että korva merkitään tietyt rahat, että ne on käytettävä biodiversiteettiin ja luonnon monimuotoisuuteen maatalousalueilla – koska esimerkiksi viime vuosina lintujen, lintulajien määrä on mennyt taaksepäin. Ja sehän on katastrofaalista. Minun täytyisi voida näyttää lapsilleni ja lapsenlapsenne, mikä on leivonen. Mutta niitä ei enää näy, mutta nehän kuuluvat kuitenkin tuonne maatalousalueille. Ja nyt niillä ei ole mitään mahdollisuutta. Me usein unohdamme, että biodiversiteetti on myös hyvin tärkeä tekijä ilmastolle. YK on biodiversiteettiryhmä on tuonut esiin, miten tärkeä luonnon monimuotoisuus on ilmastolle, joten ei tämä ole vain jokin luksus, joka halutaan ja josta sitten väännetään kättä siitä, että pitääkö siellä olla susia vai eikö pidä olla susia. Mutta kyllähän aina ennen huolehdittiin, eläimiä valvottiin susia vastaan. Mutta nyt ei haluta enää maksaa siitä, että siellä on lammaspaimen tai joku ja valitetaan susista. Mutta joka tapauksessa täytyy huomioida luonnon monimuotoisuuden taloudellinen ja ilmasto, ilmastoa parantava vaikutus. Joten kiitän komissiota Meiltä puuttuu kuitenkin vielä tavallaan tällainen tiukkuus sekä taloudessa että lakien täyttämisessä ja noudattamisessa. Ja siinä komissiolla on hieman vahvemmat välineet, jota, jos he vain käyttäisivät niitä. Anyone else? Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Häusling. <clears throat> Ja, vielen Dank. Ähm, ich möchte mal, äh, Herr Dorfmann ist jetzt leider nicht da, äh, wegen dem Wolf. Na, no, tämän susi-keskustelun me tunnemme Saksastakin oikein hyvin ja sekä, se, mikä hieman ärsyttää, on, että puhutaan, että se johtuu tästä Natura 2000. Meillä on tiettyjä lajeja, jotka lisääntyvät äh, nyt enemmän esimerkiksi susi tai kaula haikara, äh, muutaman mainitakseni. Sittenhän meillä on tiettyjä tällaisia äh, näyteikkunalajeja, jotka lisääntyvät hyvin ja siinä on panostettu, mutta samanaikaisesti unohdetaan, että biodiversiteetti ja lajien vähentyminen nimenomaan maatalousalalla äh, on asia, johon meidän tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Minun alueellani on tehty tutkimus, että 30 vuoden aikana 95 prosenttia peltopyistä on kadonnut, ja tämä on ongelma. Eli siis lajeja, joita aikaisemmin äh, oli nähtävissä jokaisella pelloilla, ja ne ovat nyt uhattuna. Mutta koko maailma puhuu susista. Ja majavista ja linnuista. Me olemme parlamentissa puhuneet näistä ekologisista etupiirialueista ja se, että maanviljelijöiden pitäisi tehdä 5 prosenttia omasta maa-alueestaan tällaisia biodiversiteetin alueita. No, jos Euroopan parlamentti ei parempaan pysty, niin tämä on todellakin heikkouden merkki. Toivon, että tämä keskustelu ei keskustu, ke, keskity ainoastaan Natura 2000-alueisiin, vaan meidän täytyy kaiken kaikkiaan puhua maatalouspolitiikasta ja erilaista maatalouspolitiikasta, koska siellä ne ongelmat piilevät ja ne ovat huomattavasti suurempia kuin mitä me oletamme niiden olevan. Kiitos. Yes, thank you very much. Uh... Kiitoksia. Jos muita ei ole, niin palaan Delgado Roosan parin, jotta hän voi tehdä yhteenvedon tästä aiheesta. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mrs. Sharon. Thank to all the... E Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille mepeille kommenteista. Kukaan ei vastusta toimintaohjelmaa olin niin hyvän vastaanoton ja myös sellaisia kommentteja, että tämä ei vielä riitä. Tämäkin totta kai otamme huomioon. Ensinnäkin edustaja Florensille. Kaikella kunnioituksella viljelijöiden tilannetta kohtaan. Me ymmärrämme kyllä heidän tilanteensa vaikeuden. Te viittasitte totta kai mataliin hintoihin. Maidon hinnallahan ei ole mitään tekemistä Natura 2000 kanssa, mutta ymmärrämme että aiemmin ja tälläkin hetkellä Natura 2000 voidaan nähdä ikään kuin lihä, lisätaakkana. Sitten on näitä ongelmalajeja, joihin viittasitte. Esimerkiksi merimetsoihin. Sama pätee myös äh, majavaan, saukkoon ja niin edelleen. Jos ne aiheuttavat jossakin tapauksessa katastrofeja, niin kuin mainitsitte, niin sitten tarvitaan toimia, jotka selkeyttävät, mitä voidaan tehdä. Joskus näillä äh, lajeilla on äh, tietty suojelustatus, eli voi olla mm, poikkeus, äh, mahdollisuus suojata tiettyjä lajeja, esimerkiksi kalataloutta, kalalajeja. Mutta kaikki me tarvitsemme selkeytystä, harmonisointia siinä, miten näihin asioihin suhtaudumme. Joskus lajeja ja yksilöitä ei eroteta, ei ikään kuin yksilö tarvitsisi suojaa, jotta koko laji säilyisi. Joissakin tapauksissa on hyviä käytäntöjä, joskus taas huonoja käytäntöjä. Huono käytäntö esimerkiksi on se, että aina sanotaan, että no Brysselin vika komissiossa. Ja lainsäädännössä toki voi olla paljonkin korjattavaa, mutta kun katsotaan, miten poikkeuksia käytetään, niin usein kyse on paikallisesta ja alueellisesta kysymyksestä, ei välttämättä sen suuremmasta. Täällä mainittiin Ruotsin susi, jota myös suojellaan. Komissiolla on sananvaltaa tähän tilanteeseen siinä mielessä, että ei riitä vain, että sanotaan kuinka suuri ö, susimäärä on elinkelpoinen Ruotsissa on suuria ongelmia sisäsiittoisuuden kanssa ja tätäkään ei voida jättää huomiotta. Me olemme vuoropuhelussa Ruotsin viranomaisten kanssa asian ratkaisemiseksi. No sitten Flores viittasi kysymykseen, jossa kyse ei ole suorasta, suoraan siitä, että viljelijät tarvitsevat äh, kunnon elannon, vaan kyse on pikemminkin korvauksista, joita täytyy mahdollisesti maksaa. Me otamme luonnollisesti huomioon sen, että viljelijät tarvitsevat kunnon elannon. He myös säilyttävät maaseutua meidän kaikkien hyväksi. Sitten viitattiin mahdollisuuteen käyttää joustavuutta paperilla. Juuri tämän takia tarvitaan ohjeistusta toimintasuunnitelmalle. Kyse on direktiivin hengestä ja toisaalta kirjaimesta. Sehän on joustava, jos sitä näin luetaan. Meillä on useita tapauksia. Kuulimme Flanaganiltakin esimerkin siitä, että joustavuutta ei ole lainkaan. Onneksi on kuitenkin tapauksia, jossa on hyviä käytänteitä. No sitten sudet ja sitten vertaus ihmiset ja rotat tai ihmiset ja sudet. Ihmiset eivät näe susia ja rottia samalla tavalla. Monet ihmiset eivät oikeastaan näe niitä ongelmia, joita sudet tuovat mukanaan esimerkiksi maaseutuympäristöön. Meillä on kuitenkin paljon menestystarinoita Euroopasta tältäkin alalta. Jotkut tottumukset ovat jo kadonneet. Kyse on oikeanlaisesta tasapainosta, eikä sitä saa toteuttaa tietenkään viljelijöiden ja viljelyeläinten kustannuksella. Susilla kuitenkin on tietty ekologinen rooli. Kyse ei ole siitä, että mikä on oikea susimäärä ja muut lajit sitten katoavat. Ei, vaan kyse on saalista ja pedoista ja tätä kautta ekosysteemi toimii paremmin. Minulla ei ole tietoa hybridi eh, yksilöistä. Toki eh, tapahtuu risteytymistä koirien kanssa, mutta onko tässä sitten vaaraa, että susi korvautuu jollakin aivan toisella lajikkeella? Siitä ei ole tarkkaa tietoa. No sitten pölyttäjät, Kadenbach ja Maker tähän viittasivat. Työmme pölyttäjien parissa jatkuu. Meillä on useita pääosastoja, jotka tätä työstävät. Mikä on paras tapa toimia? Varmasti kysymys on hyvin tärkeä. Sitten Kadenbach viittasi eroihin alueiden välillä. Me tiedämme monia tapauksia, joissa toimitaan hyvin, toisissa taas on huonoja käytänteitä käytössä. Näin haluamme antaa myös kahdenvälisissä keskusteluissa ohjeistusta. On mukava saada kuulla korkeista odotuksista, ohjeistuksen suuntaviivojen osalta tiedämme, että ei riitä se, että web-sivuilta löytyy englannin kielellä tiedot. Tarvitaan erikielistä tietoa, on oltava yhteistyössä kansallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa, jotta tätä ohjeistusta voidaan levittää. No sitten 2020 biodiversiteettitavoitteet. Nämä ovat haasteita. Ne emme ole vielä etenemisuralla oikeassa suunnassa – mutta vihreä infrastruktuuri totta kai on tärkeä panos. Se liittyy Natura 2000-verkostoon sinällään. Ja on toinen seikka, joka voi olla hyödyllinen, nimittäin ohjeistus siitä, miten otetaan huomioon ekosysteemipalvelut. Kaikissa hankkeissa kansallisissa tilinpidossa tämä huomioidaan. Joissakin maissa tämä jo nyt tehdään. Tarvitaan todellakin huimaa muutosta tältä osin. No sitten tavoite 2020, tämä on maailmanlaajuinen tavoite, ei pelkästään Euroopan asia. Meillä on lukuisia tavoitteita maailmanlaajuisesti. Me haluamme päästä tavoitteisiin ja kaikkiin tavoitteisiimme, mutta täytyy pohtia sitä, miten saisimme maailmanlaajuisen biodiversiteettistrategian myös 2020 vuoden jälkeen. Tähän kiinnitämme kovasti huomiota. Edustaja Flanagan, teidän esimerkkinne on hyvä siinä mielessä, mitä ei pitäisi tehdä. Miten maanomistajat, viljelijät voivat toimia hyvällä tavalla. Usein todettiin, että onnittelut, jatkakaa samaan malliin, olette toimineet hyvin, koska luonto menestyy maillanne. Mutta näin ei voi enää tehdä, koska on uusia rajoituksia. Tämä on huonoa viestintää. Se jättää myös paljon arpea ja epäluottamusta jälkeensä. Olen nähnyt kuitenkin edistystä tältä osin joissakin maissa. Paikallinen toiminta on voinut muuttaa kurssin on hyvin tärkeää istua alas sidosryhmien kanssa. Ei se kaikkia ongelmia ratkaise. Jossakin tapauksessa tarvitaan lisäsuojaa, mutta kyllä monet ongelmat voidaan tällä tavalla sitoutumalla ratkaista. Totta kai me tiedämme, että ihmisten kanssa täytyy keskustella. Emme me voi jokaisen paikkaan jalkautua. Ei meitä ole komissiossa riittävästi. Mutta haluamme läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja totta kai tässä mielessä myös alueiden komitean kanssa tehtävä yhteistyö ja MEPPien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää. Näin saamme todellista vuoropuhelua, joka edesauttaa luottamusta, joka on tarpeen. Täytyy löytää päällekkäiset yhteistyön alat eri tahojen kesken. Emme tietenkään epäonnistu kaikkialla. Joissakin epäonnistumistakin tapahtuu ja ne ovat valitettavia esimerkkejä. Me haluamme toimintasuunnitelman suhteen parempaa täytäntöönpanoa. Rahoitus, tuleva YMP. Meillähän on nykyinen korvamerkintä. Sen suhteen tulisi tehdä enemmän. Jatkossa sitten kaikki on avoimena, kun puhutaan tulevasta YMPstä. Kyse on myös ilmastotoimista, ekosysteemi, eh, toimista ja Natura 2000. Hoislingille sanoisin, että olette aivan oikeassa, kun toteatte, että ei pitäisi pelkästään keskittyä niihin lajeihin, jotka laajenevat. Monet lajit eivät edelleenkään laajene, vaan pikemminkin kutistuvat. Kyse on vaiheittaisesta kehityksestä. Natura 2000 ei tietenkään ratkaissut kaikkea, mutta se toimii jonkinlaisena puskurina ja se on voinut vähentää riskejä ja parantaa luonnonsuojelun tilaa useis, useilla alueilla. Ja sitten kiitos sanoista torjunta-ainekielon suhteen näillä ekologisilla aloilla. Ekologiset alat edistävät luonnon monimuotoisuutta ja niillä ei torjunta-ainetta voida käyttää. Kiitoksia kaikille osallistumista tähän keskusteluun. Kiitoksia herra Delgado Rosa, hyvät kollegat. Meillä ei ole mitään muita aiheita esityslistallamme tänään, mutta siitä huolimatta Kyllä meillä on varmasti toinenkin mahdollisuus käydä näitä keskusteluja. Voitte kääntyä suoraan De Calderosan puoleen yksityistä. Uh, I'm, I'm not uh, getting that. Anyway, so... No, en kuullut sitä. Seuraava kokous siis ensi viikolla Strasbourgissa. Ja sitten tavanomainen kokouksemme 21.22.6. Kiitoksia.